I think we can start. Voimme aloittaa. Liebe Kolleginnen und Kollegen, arvon kollegat, hyvät naiset ja herrat, näin ollen avaan kokouksen. Me valiokunnan kokouksen. Esityslista voidaan hyväksyä, jos ei ole mitään vastustettavaa. Näin on pöytäkirjat 26. syyskuuta 10. lokakuuta voidaan hyväksyä, jos Siinä ei ole mitään kommentoitavaa, selvä, en näe. Puheenjohtajan ilmoitukset ei toistaiseksi. Tulemme kohtaan neljä. Rautatien paketti. Tässä on kyse kolmesta asiasta. Markkinoiden avaaminen näille sisävesiliikenteen palveluille, sitten hallinnointi ja sitten kirjanpidon säännönmukaistaminen alalla. Näin on esityslistan mukaan aluksi minun pitää sanoa hieman menettelystä. Puhemies 27. lokakuuta täysistunnossa esitteli neuvoston kannan näihin kolmeen asiaan. Artiklan 66.2 mukaan. Seuraava tapahtuu neuvoston kanta. Otetaan e- esityslistalle ensimmäiseksi kohdaksi johtavan valiokunnan kokoukseen ja se käsitellään sitten seuraavana päivänä. Me olemme johtava valiokunta. Sen takia ilmoitan tänään TRAN-valiokunnassa, että neuvoston kanta ollaan nyt vastaanotettu. Näin ollen alkaa muodollisesti toinen käsittely näille kolmelle asialle. Esittelijät jo huomenna antavat ehdotuksensa toiselle käsittelylle ja äänestysvaliokunnassa on sitten 5. joulukuuta ja täysistunto äänestys sitten joulukuussa. Sitten tulemme kohtaan viisi. Ilmailustrategia Euroopalle. Se on Tranin mietintö. Esittelijä on Pavel Telitska. Olkaa hyvä. Uh, uh, Puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. Kiitoksia puheenvuorosta. Ehkäpä voisin aluksi toistaa se, mitä olin sanonut jo kerran valiokunnassa, nimittäin nimittäin sen, että minä yhdessä varjoesittelijöiden kanssa olen sopinut tietyistä perusperiaatteista, joille haluaisimme rakentaa ilmailustrategian. Ensinnäkin olen tyytyväinen siihen, että kaikki ymmärtävät, että tämä on strategia eikä joulukuusi, joka heijastelee sellaisia asioita, joita on mukana jo lainsäädännössä. Ja luonnollisesti tätä täytyy toimeenpanna. Useinhan näitä ei ole toimeenpantu, mutta meillä pitäisi olla näkemys jonkin verran matkaa eteenpäin tulevaisuuteen. Toiseksi tämä on ilmailualan strategia, eli äh, ilmailukuljetusalan toimivaltaan liittyvä mietintö, ja siksi meidän täytyy korostaa luonnollisesti sellaisia kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä tässä kontekstissa, mutta jotka äh, suurimmalta osilta kuuluvat muiden parlamentin valiokuntien äh, toimialaan, mutta me olemme toimi, nyt sopineet tavasta, jonka omaksumme edetä. Haluaisin myöskin korostaa sitä, että päätavoitteiden joukossa olivat tulevaisuuden äm, liikenneyhteydet, myöskin intermodaaliset sellaiset. Toisekseen meidän pitää keskittyä turvallisuuteen, mutta olemme oppineet myöskin kokemuksista, että Euroopan unionin kulutus tällä alalla on yhä tärkeämpää ja tärkeämpää. Meillä oli kompromissitarkistuksia ja niissä on sisäinen logiikka. On hyvä, että tämä logiikka säilyy. Me otimme mukaan sellaisia seikkoja, jotka ovat poliittisille ryhmillemme tärkeitä ja meille yksilöinä tärkeitä Ehkäpä nyt kollega on menossa tästä ohi, joten päästään hänet menemään ohi. Hän luo hiukan tuhoa täällä. Robert Silviken. Robert Siile, niin selvä. Anyway. Suurmies. Halusin siis vain sanoa, että me pitäydymme tässä ja sisäinen strategia ja logiikka ovat hyvät ja tätäkin, tässäkin yhteydessä haluan kiittää kollegoja. Haluaisin myöskin mainita, että mielelläni teen tätä työtä. Tiedän, että on tavan omaista kohteliaisuutta kiittää kollegoja, ja koordinaattoreita, mutta tämän teen suurella ilolla, sillä olen ollut nyt hyvin pätevien kollegoiden käsissä. Meillä on myöskin hieno sukupuolten tasa paino tässä. Meillä on hyvin paljon naisia mukana me olemme nyt jo uskoakseni melko pitkälle päässeet tässä prosessissa. Meillä on kompromissitarkastuksia, jotka 330 tarkistusta kattavat äh, ja ylikin. Ja meillä oli vielä varjoistajien kokous eilen ja uskon, että me olemme onnistuneet äh, kattamaan hyvin paljon kenttää ja että me olemme onnistuneet pääsemään kattavan sopimuksen ainakin keskenämme ja sanoisin, että äm, vielä avoimena olevien kysymyksien määrä on plus miinus kolme. Ymmärrän kyllä, että eräät seikat ovat sellaisia, että kollegat joutuvat kääntymään poliittisten ryhmiensä puoleen, mutta sitoumuksen ja ymmärryksen taso on hyvin korkea. Ja ehkäpä muutamia lisäasioita tulee vielä mukaan, mutta ei liian montaa hyvä puheenjohtaja, pidättänyt tällä hetkellä menemästä läpi avainkompromissitarkistuksia, sillä olen korostanut kysymyksiä jo ensimmäisessä kokouksessa ja mieluummin päättäisin puheenvuoroni tähän. Mielelläni kuuntelen sekä kollegoiden että kanssaesittelijöiden kommentteja ja valiokunnan jäsenten kommentteja. Ja jos tarpeen, voi mennä suurempiin yksityiskohtiin tässä keskustelussa. Kiitoksia. Und jetzt Hydro Kiitos. Nyt Deidre And Good morning and, um... Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Haluaisin kiittää herra Tetska tästä luonnoksesta. Se oli oikein tärkeä ja hyvä ja minun ryhmässäni ja muullakin ollaan sitä mieltä, että hän on hyvin nyt ilmaissut varjo esittelyiden kokouksen tunnelman. Ja tässä on aika vähän sellaisia asioita, mihin ei löydy ehkä ratkaisua. Me olemme valiokunnassa asiaa käsitelleet ja olisi tärkeää sanoa, että meillä oli Empliltä lausunto koskien ilmailustrategiaa. Eli tässä nyt käsittelemme ainoastaan ilmailuasioita ja tämä selkeyttää jonkun verran asioita, jotta voidaan asiat pitää erillä toisistaan. Ja tarkistuksissa korostetaan sitä, että jäsenvaltion komission on toimittaa yhteisen ilmailutilan ja mm, matkustajan oikeuksien ja sääntöjen puolesta on mahdollista tällä tavoin saada ilmailusta kilpailukykyisempää. Tämä voidaan hoitaa sisäisesti niin, että omat asiat pannaan järjestykseen, jotta voitaisiin huomioida myös kansainvälisellä tasolla esillä olevat asiat ja hoitaa ne naapureiden kanssa. Eli on varmistettava se, että nämä asiat hoituvat. Ja sitten tämä ylilentoasia. Siihen on paneuduttu Tulitskan ensimmäisessä versiossa ja on selvää, että jäsenvaltioiden itsenäisyyttä ei kyseenalaisteta, mutta on kuitenkin edistyttävä tälläkin alalla. Ja sen jälkeen, kun saatiin tämä ensimmäinen eh, versio, niin on pidetty Montreessa on eh, istunto. Tämäkin on huomioitu täällä. Eh, ja sitten Teitska puhui myös yhteyksien ylläpidosta. Tämä on hyvin tärkeää ja halusimme myös korostaa sitä, että alueet ovat tärkeällä siellä. On tärkeää, että yhteydet toimivat tänne saarialueille. Yksi asia on katsoa tällaisia keskuksia ja paikkoja, joissa on paljon vaihtoehtoisia liikennemuotoja, mutta sitten tällaisia alueita, jotka ovat todella riippuvaisia ilmailusta ja tämä pitää huomioida tässä tekstissä niin kuin on myös tehty. Eli kaiken kaikkiaan tässä nyt on huomioitu se, mistä on aikaisemminkin jo puhuttu, ja ollaan kunnianhimoisia Euroopan ilmailualan osalta. Tämä koskee ainoastaan lentoja, vaan myös lentokenttäinfrastruktuuria ja aeronauttista eh, toimitusketjua. Ja siksi siksi on nyt hyvä tästä asiasta puhua. Mm, ehkä joulukuussa asiasta äänestetään ja myös täysistunnossa haluaisin kiittää Tetska siitä, että hän on ollut niin avoin ja varjoesittelijäkin kiittäisin siitä, että he ovat näin myöntässä hengessä tehneet työtä. Kiitos. Kiitos sitten Ines Ajala-Sender. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnitella esittelijä Telitsää. Haluaisin kiittää häntä hänen eh, kärsivällisyydestään ja siitä, että on voitu tehdä niin hyvää yhteistyötä kaikkien varjoesittelijöiden kesken. Siitä huolimatta, että Telitska on ajatellut tulevaisuusstrategiaa, niin me olemme siitä mieltä, että pitäisi huomioida myös ne pilarit, joista on lähdetty liikkeelle ja mikä nykyhetki on. Tässä mielessä on ollut tärkeää korostaa sitä, että ei hyväksytä kolmansien valtioiden epäreilua kilpailua, erityisesti mitä tulee valtion tukiin. Niitä ei Euroopassa enää ole, mutta kolmansien maiden osalta niitä on vielä pidettävä silmällä. Ja on hyvä, että on huomioitu tämä alueellisten lentokenttien asia liittyy myös keskuksiin. Tämä liittyy aluepolitiikkaan, mutta eh, myös kapasiteetin lisäämiseen on myös hyvä, että on otettu mukaan nämä erittäin syrjäiset alueet ja erityisesti saaret joilla on tiettyjä ongelmia. Ja on mainittu myös vuoristoalueet, joilta on huonot yhteydet lentokentille. On tärkeää, että on huomioitu myös matkustajien oikeudet, uudet tekniikat, jotka voivat helpottaa matkojen hankkimista. Ja sitten mitä tulee Gibraltariin, niin aikaan saatu kompromissi, jonka suurin osa ryhmistä on voinut vahvistaa, sen voimme hyväksyä. Ja lopuksi sanoisin, että meillä on vielä pari asiaa auki. Yksi liittyen tähän sosiaalisten seikkojen kappaleeseen. Olimme ottaneet tänne mukaan asioita, jotka ovat mielestämme tärkeitä, erityisesti siksi, että komissio Buts oli tämän kauden alussa sitoutunut siihen, että tällainen sosiaalipaketti tuotaisiin, esitettäisiin eri aloille, jotta voitaisiin jotenkin saada tasapainoa siihen, että jotkut alat eivät kiinnosta nuoria. Ja tämä on siksi jatkossakin esillä. Ja sitten on toisaalta nämä, nämä eh, nämä taivaiden maattiet. Ihan hyvä, että tällainen asia on täällä edessä eh, esillä. Tämä voisi olla yksi mahdollisuus liittyen lakko-oikeuteen. Jackie Foster. Kiitos sitten Jackie Foster. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijämme, joka keskustelujen alusta asti on ollut hyvin tehokas. Kaikki on tehty hyvin tehokkaasti. Meillä oli hyvää yhteistyötä. Kuten hän sanoi, kaikki varjostelijat ovat ponnistelleet kovasti, että pääsimme myös paikalle joten ei tarvitse käydä läpi kaikkia asioita, jotka hän jo otti esille, mutta jos katsoo mietintöä ja pitkän aikavälin strategiaa, siltä, siltä tämä pitäisi juuri olla strategia, niin huomataan, että kaikki avainosa-alueet, jotka herra Telitska on ottanut esille, on sisällytetty. Lisäksi uskon, että se on suora ja siinä on liikaa sanoja. Olemme pysyneet fokuksessa ja asiakirjassa on listaa sivua. Se ei tarkoita sitä, että sanotaan yhtään enempää kuin asiakirja, jossa on ehkä 25 sivua, joten se on täysin tärkeää. Ja kuten mainittua täällä jo, avainasemassa on se, että tässä on kyse liikenteestä, strategiasta, joka tulee tältä valiokunnalta. Ja on oikein, että olemme käsitelleet sosiaalisia kysymyksiä. Haluamme totta kai hyviä työpaikkoja alalle. Se on hyvä kasvuala. Olemme käsitelleet myös ympäristöä tietysti, sillä se on oleellinen, jos katsotaan hankkeita kuten puhdas ilma, jossa toimijat ovat mukana, sekä yksi eurooppalainen ilmatila, teknologian edistykset tulevaisuudessa ja niin edelleen. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää sanoa, että tämä toimii ainoastaan, jos on poliittista tahtoa jäsenvaltioissa ja meillä oli tarpeeksi sitä tällä hetkellä, jos ajatellaan kapasiteettivalmiuksen kehittämistä ja sen varmistamista, että jäsenvaltiot todellakin ovat 2000-luvun vaatimusten mukaisesti toimimassa, jos on jäsenvaltioiden blokki, joka käy kauppaa muun maailman kanssa, joten fokus on jäsenvaltioissa. Heidän pitää nyt toimia tässä, mitä tulee. No, käsittelin jo turvallisuutta, joka mainittiin. Ja tiedättekin puheenjohtaja, että katsomme tätä hyvin monimutkaista turvallisuusjärjestelmää, jossa ihmiset menevät lentokentille. On hyvin tärkeää, että turvallisuus on hyvää ja että se on parasta mahdollista, mutta lisäksi se on ihan kalliimpaa ja mielestäni sen pitää, tarvitaan hienostuneempia tapoja, joilla käsitellä tätä kysymystä, erityisesti säännöllisiä matkalaisia, ja se on pantu merkille, että on tiettyjä kokeita tai testejä Yhdysvalloissa. Meidän pitää katsoa nyt laatikon ulkopuolella niin sanotusti jäsenvaltioissa, miten voimme tämän koko kokemuksen tehdä paremmaksi, jotta varmistetaan, ettei ihmisten loma- ja liikematkat kärsi ja etteivät he etsi muita tapoja. Kaiken kaikkiaan tarvitaan reilua kilpailua ja tarvitaan vaihtoehtoisen toimivuutta. Olen saaresta. Deirdre sanoi tämän myös, joten kaikki nämä ovat tärkeitä ja tuo että keskitytään pieniin alueisiin myös, pieniin lentokenttiin ja miten niiden pitää jatkaa kehittymistään on tärkeää, joten kaiken kaikkiaan tämä on hyvin tasapainoinen strategia. Sitä pitäisi tukea. ESR-ryhmä tukee sitä ja varmasti se saa tukea tässä valiokunnassa myös paljon ja parlamentissa. Haluaisin kiittää esittelijää tehokkaasta toimintatavastaan. Kiitos. Vielen Dank. Die nächste ist Kiitos sitten Katriina Konečna. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Kiitoksia, hyvät kollegat. Haluaisin omalta osaltani kiittää esittelijää tästä mietintöluonnoksesta ja erittäin rakentavasta työstä kokoustemme aikana. ja siitä, että hän on kunnioittanut meidän näkökantojamme. Emme ole kuitenkaan samaa mieltä kaikissa asioissa. On todettu, että tärkeimpien tavoitteiden joukossa ilmailustrategiassa ovat nämä yhteyksiä parantavat toimet ja markkinoiden tarpeille perustaminen. En ole tässä samaa mieltä, sillä me korostamme kuluttajien tarpeita, niiden henkilöiden tarpeita, jotka tekevät ilmailulla töitä ja ilmailun ympäristöulottuvuuksia, joita pitäisi ottaa paremmin huomioon. Hyvä esittelijä, kunnioitamme kyllä teidän mietintöönne, mutta emme, emme voi sitä tukea, sillä olemme sitä mieltä, että meidän täytyy suojella Euroopan kansalaisten intressejä. Ja myöskin ilmailualan työntekijöiden edut ovat erittäin tärkeät kaikissa jäsenmaissa. Meidän täytyy taata heille että tämän politiikan kautta voimme säilyttää heidän työpaikkansa ja säilyttää tämän sektorin elinvoimaisuus. Parlamentin pitäisi mielestäni tukea näitä kehityskulkuja ja loppuäänestyksessä me emme voi tätä mietintöä tukea. Ottaen huomioon, minkälaista politiikkaa se enteilee. Kiitos. Kiitos sitten Davos Krulac, joka saapui juuri paikalle. Juuri, hyvissään ali e, sam jednu drugu obavezu koju sam morao... E... Niin, anteeksi, että saavuin myöhään, mutta meillä oli juuri saman aikaan toinen tapaaminen. Mutta nyt haluaisin esittää muutaman sanan Telitskan mietinnöstä. Edessämme oleva työ on todella vaativa Ja tästä osoituksena on se, että äänestystä täällä valiokunnassa lykätään jatkuvasti. Mutta tärkeää tässä on mielestäni se, että komission ehdotuksen tarkoituksena on vähentää ilmailun päästöjä, päästöjä meidän on nyt hoidettava asia tarkistuksillamme. Minä voin osittain tukea kaikkea sitä, mitä olemme kokouksissa esittelen kanssa pyrkineet työstämään, mutta on kuitenkin sellaisia kohtia, joissa ei lähdetä oikealle strategiselle tielle, kaikkea ilmailua ei voida pitää ainoastaan voittoa tavoittelevana toimintana. Vaikka kansainväliset standardit ja ICA on sopimus, joka koskee päästöjen vähentämistä, vaikka näihin ollaan tyytyväisiä, niin meidän pitäisi tukea tutkimusta ja kehitystä, ei ainoastaan maan päällä, vaan myös ilmailualuksissa ja tutkia niitä ja saada vähem, vähäpäästöisempiä lentokoneita aikaiseksi. Tämän valiokunnan toinen aihe on matkailu – ja Eurooppa haluaa olla matkailukohde. Tämä tarkoittaa sitä, että useammat tulevat tänne lentäen ja kun puhutaan päästöistä, niin 45 prosenttia päästöistä, joita pitäisi vähentää, tulevat nimenomaan ilmailussa, eli tässä on aika suuret odotukset. Ja toinen asia, joka huolettaa, on se, että ehkä omine panoksinemme osittain nyt vaikeutamme hyvää yhteistyötä eri elinten välillä eri jäsenvaltioissa, jotka pyrkivät polttoaineiden avulla vähentämään päästöjä. Tässä mielessä en voi tukea tätä ajatusta Euroopan kattavasta taivaiden valtatiestä. Täällä on nyt sellainen ajatus esillä, jota emme ole kunnolla määritelleet. Ehkä pitäisi lähteä liikkeelle hyvistä käytänteistä tai sellaista käytänteistä, jotka ovat muodostumassa hyviksi päästöjen vähennyksen alalla. Tärkeää tässä on se, että pitää hoitaa työntekijöiden tai huomioida työntekijöiden sosiaaliset oikeudet, mutta samalla myös matkailijoiden oikeudet. Ja minä haluaisin korostaa liikuntavammaisten tarpeita – Intermodaliteetti voisi helpottaa sitä, että ihmiset eivät ainoastaan ilmailua käyttäisi, vain käytettäisiin myös muita liikennemuotoja. Tämä modaali siirtymänä se, jota pitäisi korostaa täällä. Haluaisin taas kerran kiittää edustaja Teritska hyvästä yhteistyöstä ja jatkossa meidän, me voimme varmasti olla tyytyväisiä siihen, mistä on päätös tehty. Kiitos. Vielen Dank. Bevor ich jetzt Herrn... Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron edustaja Kohille, haluaisin viitata tulkeille, että sovimme siitä, että liikenne- ja matkailuvaliokunta tulkataan saksan kielestä. Tämä siis vain tiedoksi nyt. Edustaja Koch. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja Kiitokseni myös Pavel Telitskalle loistavasta kompromissiehdotuksesta. Vain muutama huomautus ensinnäkin. Kompromissi kaksi. Minusta on parempi, jos jatkossakin selkeämmin, kun pannaan täytäntöön yhtenä eurooppalainen ilmatila, pidetään siitä siis kiinni. Me emme saa tässä antaa minikään väärinkäsitysten tulla. Toiseksi, mitä tulee turvallisuuteen, on loistavaa, että kompromissi 20, 2023 on valittu tämä riskiperustan lähestymistapa, jossa ei kaikkien hyökkäysten jälkeen ryhdytä uusiin toimenpiteisiin, vaan että laaditaan strateginen lähestymistapa, kun nämä uhkaukset kuitenkin muuttuvat jatkuvasti kolmanneksi. Haluaisin viitata omaan 323 muutosehdotuksen minulta, sillä duaali koulutus ja koulutusmahdollisuudet ilmailuteknologiassa ovat tärkeitä. Ne mahdollisivat koordinoidun oppimisen korkeakouluissa ja käytännössä siis ne ovat hyvin merkittäviä ennen kaikkea kansainvälisellä alalla, kuten ilmanalalla. Näitä pitäisi kehittää myös kansainvälisellä tasolla. Lopuksi minusta on hyvä, että olen myös emplu valiokunnan jäsen ja on hienoa, että emplu valiokunnan lausunto on otettu hyvin huomioon. Kiitos Pavel. Vielen Dank Kiitos nyt kesine Meissner. Ja, vielen Dank, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös Pavel Telitska Kaiken kaikkiaan tässä on sanottu jo paljon. Tämä on tasapainoinen hyvä mietintö, joka lyhyydestään huolimatta puhuu monista asioista. Haluaisin viitata kuitenkin pariin asiaan, jotka ovat lähellä sydäntäni. Nämä yksityistalous, yksityislentokoneet, pienemmät lentokoneet, usein ajatellaan ilmailualalla vain näitä suuria linjoja ja toimijoita. Totta kai ne ovat tärkeitä, mutta on paljon muitakin koneita ilmassa, ja minusta on ratkaisevan tärkeää, että kaikki sektorit otetaan huomioon ja otetaan ne myös huomioon lentokentillä ja nähdään, kuka voi tehdä mitäkin, missäkin ja kuka ei. Toiseksi nämä ilma, äh, ilman äh, suuret reitit, tiet, niin saadaan sen, että esimerkiksi nämä äh, myös kuulostaa ehkä hullunkuriselta, mutta minusta tämä idea ei ole aika vääränlainen ajatellaan, että taivaat tulevat kyllä täyttymään vielä varmastikin. Ja jos ajatellaan tätä zigzagia ympäri Euroopan taivasta, niin olisi hyvä, että olisi enemmän ilmailuliikennettä. Mentäisiin kohti yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa, sillä maanteillä on ruuhkaa myös paljon. Hän on tämä ajatus, on ihan hyvä, vaikka totta kai saattaa vaikuttaa hieman hullunkuliselta. kiitos kaikille, jotka ovat olleet tässä mukana meillä on hyvä kanta suhteessa komission saattelaan ilmailualan liikennettä. Vielen Dank. Und jetzt Isa- Kiitos. Nyt Isabella de Monte. Sì, grazie. Da parte mia innanzitutto un ringraziamento al relatore, e relatori. Kiitoksia Evan. Ennen kaikkea haluaisin kiittää esittelijä ja työstä, jota olemme tehneet tähän asti. Yksi pieni asia vain minulta. Liittyen alueellisiin lentokenttoihin olen sitä mieltä, että niillä on tärkeä roolinsa. Ne äh, kantavat osan liikennevirrasta suurten lentokenttojen sijaan. Tämä on tärkeää ilonollisesti. Äh, myöskin alueellinen matkailu saa niiltä tukea. Uskon, että on tärkeää tuoda esiin se, että me tarvitsemme hiukan enemmän joustoa valtion tukien suhteen alueellisille lentokentille. Ne tarjoavat oman palvelunsa. Ja minä olen sitä mieltä, että mitä kynnysarvoihin tulee ja siihen, mistä tasosta lähtien tietyt tuet tulee ilmoittaa. Tässä on kehitysmahdollisuuksia. Jos ajattelen pienten alueellisten lentokenttien investointeja, vuodesta 2020 alkaen on tärkeää korostaa äh, tax-free myymälöitä. Ne ovat tärkeä osio lentokentille. Kiitos. Kiitos Ines Sender vai? Kyllä, on kava. Kiitos puheenjohtaja. Halusin vain viitata siihen, mitä kollega Meisner sanoi. Eli nykyasetuksessa sanotaan jo, että siellä puhutaan näistä alueista pullonkaloista, eli kyllä tämä mahdollisuus nyt on jo olemassa. Minua huolestuttaa se, että kun käytetään nyt näitä uusia käsitteitä, mitä esittelijä ehdottaa. Eli voitaisiin ymmärtää, että tässä ikään kuin pyritään pääsemään sellaista tilanteista, jossa kyse on laillista lakosta, ja nämähän ovat työelämän suhteiden osa. Kyllä nyt jo voidaan tällaista käyttää näihin alueisiin pullon kauloihin, niin kuin komissio sanoi, mutta mitä hän tällä nyt tarkalleen tarkoitetaan. Eli tässä on nyt vähän erilainen sanamuoto, ja minun ymmärtääkseni tätä voitaisiin ehkä käyttää sellaisen tarkoituksen, mikä ei olisi toivottavaa. Kiitos nyt komission puolesta Philip Konis, Digimove pääosasto. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Um, first... Paljon kiitoksia puheenjohtaja aivan aluksi. Komission puolelta haluaisin kiittää esittelijä Telitskaa suuresti mietinnöstä, jonka hän on valmistellut. Se on melkoisen um, suurena tukena komission ilmailustrategialle sanakseni. Ja toiseksi se, että meillä on näin laajaa tukea lähestulkoon kaikilta poliittisilta ryhmiltä valikoinnassa on meille rohkaisevaa, kun me tätä strategiaa ajamme eteenpäin ja pyrimme toimeenpanemaan sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Ehkäpä vain pari asiaa mainitsisin, jotka suurin osa tarkistuksista ja keskusteluista ovat tuoneet esiin, vaikka kompromisseja en ole vielä nähnytkään. Äh, ulkoinen äh, ilmailupolitiikka ja alueelliset äh, yhteydet ulkoisessa politiikassa. Haluaisin kertoa, että me etenemme nopeasti. Olemme avanneet neuvotteluja monien kolmansien maisen maiden kanssa saamamme neuvottelumandaatin perusteella, sen jonka saimme kesäkuussa, ja ähm, reilu kilpailu on osa näitä neuvotteluja. Toisekseen ulkoisella kentällä olemme tehneet myöskin äh, tarkkaa työtä, jota voisimme 868 mm, vanhan asetuksen äh, korvata ja toivottavasti mahdollisimman nopeasti pääsemme tähän äh, tulevan vuoden alussa. Sitten kysymykseen alueellisista yhteyksistä. Haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää myöskin komission näkökulmasta katsottuna äm, liikenneyhteys, yhteydet ovat Euroopan unionissa mm, eri alueilla, sellaisilla, jotka eivät nauti muutoin helppoja liiken, helposta liikenneyhteyksistä. Täällä on tietynlainen ähm, kehityskulku paikasta paikkaan. Kulkeminen kasvaa. Tämä tarkoittaa sitä, että äh, liikenteen solmukohtien kautta kuljetaan vähemmän. Tämä on itsessään siis hyvä uutinen liikenneyhteyksille. Sitten meillä on kysymyksiä alueellisten lentokenttien kapasiteetista minun näkökulmastani. Meidän pitää taata se, että lentokentillä on kyllä, että kylliksi kapasiteettia, että se voi vastata tarpeisiin, mutta me emme saa liioitella, emme saa investoida sellaisiin Eh, missä tarvetta ei ole, emmekä saa luoda tyhjiä lentokenttiä. Uskon, että välineet ovat olemassa. Me jatkamme niiden käyttöä, vahvistamme niitä. Myöskin valtion tuen ohilinjoja. Meillä on esirin kautta Euroopan unionin rahoitusta ja meillä on myöskin julkispalvelu säännöstö, joka takaa, että kaikki saadaan alueellisten liikenneyhteyksien tueksi. Sitten puheenjohtaja yhteinen eurooppalainen ilmatila. Sen suhteen haluaisin korostaa, että me olemme myöskin tuskastuneita siihen, ettei ähm, ehdotus ole edennyt äh, yhteisen ilmatilan osalta. Siis kaksi. Ähm, Gibraltarin kysymyksen suhteen me tuomme parlamenttia. Me haluaisimme pohtia asioita vielä. Äh, luonnollisesti äh, moottoritiet aiheuttavat äh, saastumista ja meteliä, mutta ilmailu, moottoritiet, ilmailu, liikenneyhteydet tekevät päinvastoin. Ne takaavat suoran linkin niin, että ihmiset voivat jatkaa liikkumassa suoraan huolimatta tietyistä häiriöistä, jotka ähm, johtavat tällä hetkellä ongelmiin. Nämähän ovat huonoja seikkoja ähm, sekä matkustajille että ilmailulle. Me jatkamme näitä pohdintoja. Paljon kiitoksia yleisestä tuesta. Dank. Und jetzt Kiitos. Nyt vielä kerran esittelee Pavel Telitska. Uh, thank you, Kiitos puheenjohtaja. Kuten jo sanoin alustuksessani, nyt reagoin kollegoiden kommentteihin. Arvostan heidän kommenttejaan, koska varjoesittelijät ja muut ovat vahvistaneet sen, mitä sanoin alussa, että meillä on hyvä ilmapiiri, mutta myös paljon johdonmukaisuutta. Muutama asia. Ensinnäkin käsite ilman valtatiet ways of the Sky, toista mitä komissio sanoi. Kyllä, tässä on kyse vapaasta virtauksesta ja totta kai puhutaan käsitteestä, joka strategiassa ei pääse yksityiskohtiin, mutta tärkeää on, että me ymmärrämme keskenämme tästä, mistä käsitteessä on kyse ja samalla, ja tämä on se mitä Ajala Sender sanoi, että tämä ei millään tavoin saisi vaarantaa muita perustuslaisia oikeuksia, joita työntekijöillä on toisin oikeus lakkoon ynnä muuta, joten vahvistin, että tässä oli kyse siitä, että rikotaan noita säännöksiä. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta mielelläni voimme keskustella tästä käsitteestä Modern Ways of the Sky ilman valtatiet, mutta meillä on yhtenäinen Euroopan ilmatila, meillä on Cesar, ja menemme vieläkin pidemmälle, jos ajatellaan sitä, että mahdollistetaan ilmailun vi- liikennevirtaukset mahdollisimman paljon ja totta kai tiettyjä keskeytyksiä tulee. Haluan korostaa, että jos sana disruption keskeytys käytetään, se ei liity lakkoihin, vaan keskeytykset kokonaisuudessaan kyse on sana, joka tarkoittaa sitä, että puhutaan maanjärjestyksestä sun muista se oli yksi asia, joka asuttaa esille. Tässä yhteydessä pitää sanoa, että No, edustaja Kelman ei päässyt paikalle, joten ehkä voimme ottaa tämän kahdestaan, että vahvistaisin, että keskustelussa, jota me kävimme, huolenaiheet, joita hänellä on, tosiaan tänään ajattelin, että otetaan kyllä huomioon, ja mielelläni odottaisin, että pääsemme yhteisymmärrykseen, sillä kuten sanoin, me nyt pohjaamme tuohon, mutta pohjaamme siihen, mikä on jo olemassa ja mikä ei välttämättä vielä valitettavasti ole pantu täytäntöön, mutta kyllä on strateginen näkymät. Me haluamme mennä pidemmälle näiden tavoitteiden kanssa, jotka mainitsin toiseksi. Sosiaaliset aspektit useat kollegat tämän esille, mutta he varmasti ovat samaa mieltä siitä, että minä kompromissitarkistuksissa heijastelin kaikkia kysymyksiä, otin ne huomioon ja kysymykset, joista voidaan puhua, ovat, että pitäisikö mennä en mene yksityiskohtiin, tämän sanoin alussa, että tämä on ilmailustrategia, ja totta kai sen pitää korostaa myös kysymyksiä, jotka eivät välttämättä liity suoraan liikenteeseen, jotka ovat relevantteja, mutta ei mennä yksityiskohtiin. Meillä on muita paikkoja ja muita tapoja tehdä noin, mutta mielestäni Ajala Sender sanoi hyvän asian, jonka otan huomioon kyllä ennen viimeistä varsinaisen kokousta, eli jos ajatellaan asiakirjan rakennetta, pitäisi priorisoida enemmän sosiaalisia kysymyksiä. Lupaan, että teen tämän, kuten luvattua. Sitten reiluus. Asiakirjan tästä hyvin selvä. lähetämme viestin komissiolle, että odotamme 868 täytöpanoa, mutta se on yksi rakenteen puute toiseksi, Kahdenväiset sopimukset, ja minä puhun tässä ehdotuksesta, joka on se, että on reilun, reilun kilpailun lausekeita. Tätä me vaadimme kyllä, ja meillä on sopimus, ja sen lisäksi kuuntelen myös tarkkaan ST-kollegoita, kollegoita, jotka puhuvat reiluudesta liittyen lippuihin sun muuta. Tämäkin otan huomioon. Sitten periferiat, syrjäiset alueet, alueet ja lentokentät, jotka ovat siis periferioissa. Meillä pitää olla hyvä tasapaino. Totta kai haluan korostaa niiden toimijoiden tärkeyttä. Eikä se ollut tämmöistä, mitä ajattelin. Ajattelin, että integroituneilla, tiheillä alueilla, se mitä meillä on, missä on paljon keskittynyt paljon lentokonekenttiä, niin meillä on muita toimintaosuuksia, palaan Helsinki-Letsiin. Sitten on tämä intermodaalisuuskysymys, joka on tässä mukana, mutta en nyt tietenkään sano, että jos nyt ajatellaan yhtä liikenteen muotoa, niin pitäisi unohtaa muut lentokentät, koska ne ovat menetettyjä tapauksia. Ei. Ja tein selväksi tämän eilen kyllä mielestäni, ja se kyllä tulee mukaan tekstin. Gibraltar mainittiin, mutta sitä ei mainita tekstissä. Ja mikä on tärkeää on, että se, mikä nyt on neuvostossa jumissa, no sitä ollaan käsitelty yleisesti ottaen ja alusta asti. Meillä oli sitä konsensus, mikä on tärkeää. Arvostaisin kovasti, että saisimme sopua siitä pari huomatusta vielä tähän loppuun. Olen hieman pahoillani siitä, että Konechna ei enää ole täällä. Ehkä ostan siksi, että hän ei ollut paikalla kokouksissa. Me emme saaneet mahdollisuutta keskustella siitä, että kysymys, josta hän puhui, on kyllä tekstissä, mutta se logiikalla, jonka selitin tänään ja aikaisemminkin, toivoisin, että siitä porittaisin uudesta, mutta totta kai. No, meillä on tässä suuri enemmistö loppuksi. Ympäristö, ICAO, kyllä. Ymmärrän, että tietyt kollegat, osa meistä olisi odottanut ICAOta enemmän, kyllä, varmasti. Osa ajatteli, että se on liian pitkälle, mutta realistisesti katsottuna se, mitä ICAOta on saatu, on hyvä tulos, johon voidaan pohjata tulevaa työtä. Ja arvostaisin myös sitä, että tavoiteltaisiin sanamuotoja, jotka nyt on jo tekstissä, mikä mielestäni on vankka kompromissi kaiken kaikkien puheenjohtaja, kollegat. Siinä se, mitä minulla oli sanottavaa. Enemmistö huolenaiheista, jotka täällä otettiin esille ja jotka mainittiin tässä strategian luonnoksessa, on otettu huomioon se tavoin kuin tämä kokonaisfilosofia ja lähestymistapamme pystyy kantamaan. Ja se, mitä kollegat juuri sanoivat, vahvistaa tämän parin päivän kuluttua viikon päästä on viimeinen varastoiden kokous ja olemme varmasti aikataulussa, että voidaan äänestää 5. päivä joulukuuta. Kiitos. Dank. Kiitos. Tämä mainittiin jo, että 5. joulukuuta äänestys. Nyt seuraava kohtaisuuslistalla sisävesiliikenteen alan ammattipätevyyden tunnustaminen. Esittelijä on Gesine Meissner. Olkaa hyvä. Ja Kiitos puheenjohtaja. Eli nyt ilmasta veteen kanaleille ja sisävesiliikenteeseen. Tämä on aihe, johon ei ole keskitty kaikkialla, kaikissa jäsenvaltioissakaan ei ole sisävesiliikennettä, mutta silti se on tärkeä aihe. Senpä vuoksi on hyvä, että varustaudumme tulaisuutta varten. Se on suunnitelma. Alkuun haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä rakentavasta yhteistyöstä. Hetki pieni puheenjohtaja keskeyttää. Ja, Gesine Meissner hat das Wort. <laughs> Okei. No niin. Jatkan viimeisestä virkkeestä. Olin kiittämässä varjoesittelijöiden rakentavasta yhteistyöstä Dominikia ja muita. Hän on paikalla Trannin sihteeristöstä Tämä on nyt helmeistä työtä, 252 muutosehdotusta, nyt 32 kompromissia. Useimmat muutosehdotukset ovat mukana kompromisseissa. Ja totta kai joka, kaikki eivät voittaneet, en minäkään esittelinä. Kaikkien piti siis tehdä pieniä myönnytyksiä. Ja toisaalta voittaville kaiken kaksi varsittelijan kokousta vain, mutta ne olivat hyvin menestyksekkäitä eilen. Meillä oli toinen kokous ja eilen puoli tuntia aikataulusta edellä mikä osoittaa, että meillä on hyvät, löysimme hyviä vaihtoehtoja. Haluaisin puhua sisällöstä. Tavoitteenahan tässä oli tai on edelleenkin, emme ole vielä valmiita, että olisi harmonisoitu koulutusta sisävesiliikenteen liikenteen alla Euroopassa. Hei Peter, hän tuntee hyvin tämän aiheen myös. Niin, sisävesiliikenneala Euroopassa tähän asti koulutusalalla tai koulutuskysymyksessä ei ole vielä harmonisoitu, tätä tarvitaan, sillä on liian vähän työvoimaa miesten naisten osalta, sillä naiset pystyvät tähän myös. Ja työvoimien liikkuvuutta pitää sallia. Tämä onnistuu vain, jos on harmonisoitua koulutusta. Hankalinta tässä kaikessa oli tämä toimiala ja myös poikkeukset. Tiedän, että se, miten parametti on tässä valmistellut, ei ehkä ole mahdollista kaiken kaikkiaan, mutta sanoin, että esimerkiksi on maita kuten Malta. Maltalla ei ole ollenkaan näitä li- sisällistä mutta siellä koulutetaan kuitenkin alan toimijoita, ehkä myös jatkosisävesiliikennetoimijoita, sen takia se ei voi olla tässä ulkopuolella, mutta Suomella on paljon järviä, mutta ne eivät ole yhteydessä muuhun Eurooppaan ja järville tarvitaan muita pätevyyksiä kuin järv- joille. Sen takia pitää ottaa huomioon, että Suomen koulutuksen pitää toimia Suomessa, mutta käytännössä Euroopassa myös. Mielestäni tämä saatiin hyvin ottua huomioon ja työvoiman liikkuvuus on voitu varmistaa sitten jatkettiin muista osaamisista, eli että joskus joilla on hankaluuksia. Saksassa tunnetaan tämä Lorelai, kalliot, joista lauletaan, että siellä on vaikea kanavoida. Tonavalla on myös hankalia virtauksia, myös Ranskassa totta kai. No näin täällä kollegani sieltä. Sielläkin on erilaisia olosuhteita ja haastavia reittejä. Ja on tärkeää, että siellä tunnetaan nämä riskit, ne kuvaillaan. Se on tärkeää turvallisuuden kannalta ilman, että rakennetaan esteitä, ettei siellä voitaisiin navigoida. Halusimme avata tämä myös tällaisille vaihtoehtoisille tulokkaille. Tämä otettiin mukaan sitten nämä kaikki koulutussisällöt eri ammattilaisille, jos ajatellaan siis kapteenista aina matruusiin asti tai apumatruusille, kaikki otettu huomioon. Ja oli kyse myös siitä, että selvennetään tämä Chetsnin rooli eli, ja Reinin komission rooli ja ne toimijat, jotka on tähän asti, jotka toimivat kansainvälisesti ja Euroopassa – mukaan lukien tämä että Kaikki tämä on yritetty saada mukaan tasapainoisesti tämä siis sisällöstä. Nyt sitten aikataulu. Kaiken kaikkiaan tiedämme, että SFT-ryhmä on pyytänyt, että äänestys olisi huomenna, vaan tästä lykättäisiin. Puoltaisin sitä, että äänestetään huomenna. Se on valmis äänestettäväksi. Äänestyslistat oli jo maanantaina saatu kuntoon eilen. Suurimmaksi osaksi sovittiin, että tässä pitäisi pysyä. Ja haluaisin vielä sanoa yhden asian. Totta kai pitää toimia hyvin eikä liian nopeasti, mutta olemme toimineet perustava, kyllä käynyt kaikki asiat läpi ja pitää muistaa yksi asia, Slovakit ovat kovasti kiinnostuneita tästä aiheesta, tästä lainsäädännöstä ja odottavat, että voitaisiin ottaa trilogit sillä tässä tapauksessa. Outoa kyllä, harvoin on näin, että neuvosto oli nopeampi kuin me ja odottaa meitä. Jos nyt sitten aloitetaan vielä Slovakian aikana, niin sitten ehkä kolmikantaneuvottelut saadaan, no ei ehkä päätökseen, mutta voidaan mennä eteenpäin sitten Maltan kanssa matala ehkä ole suuri intressejä tässä ja pelkään pahoin, että tämä tärkeä lainsäädäntöasia jää sitten pitkään, pitkään käsittelyyn. Sen takia pyydän, että äänestämme huomenna, jotta voidaan ottaa kolmikantaneuvottelut. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Nyt Roland Myselier. Merci, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ensiksi haluaisin kiittää esittelijä tästä työstä. Hän on ollut oikein taitoa neuvotteluissa. Meillä oli vähän aikaa ja aiheet olivat hankalia ja lopputulos on mielestäni myönteinen. Voin tukea sitä siinä mielessä, että huomenna on äänestettävä tämän tehdyn työn pohjalta ja neuvosto odottaa meitä. Ja sitten toisaalta meillä on 23 kolme kompromissitarkistusta, ja ne sopivat meille siksi, että ne ovat EPPn kannan mukaisia. Yhtäältä meillä on tämä eh, jokiliikenne sertifiointi, joka sopii myös kaikille niille osille, jotka ovat olleet mukana verkostossa, ja tämä on hyvä. Ja sitten tarvitaan hyvää koulutusta, joka antaa ammattitaitoa jotta työntekijöistä tulee kykenevämpiä ja tarvitaan asteittaista voimaan astumista ja sitten on myös SESNin asema. Kaikki tämä sopii meille. Kuitenkin haluaisin korostaa erästä seikkaa, joka ei löytynyt kompromisseista, mutta on kuitenkin tärkeää, eli tämä on direktiivin kattama ala. Jotkut olivat sitä mieltä, että direktiivi pitäisi soveltaa ainoastaan sellaisiin jäsenvaltioihin, joissa on jokin infrastruktuuri ja koulutuskeskuksia. Tämä voi olla loogista, mutta minusta eh, pitäisi loogisesti kaikki direktiivit soveltaa kaikkiin maihin. Ja tuomioistuin on antanut jäsenvaltioille oikeuden olla transponoimatta jotain direktiiviä, mutta minusta ei pitäisi olla teksti tekstin jälkeen poikkeuksia, vaikka ne periaatteessa koskevat kaikkia, mutta yleisesti ottaen voitaisiin yhtyä tähän mietintöön. Kiitos. Vielen dank. Kiitos. Sitten Peter van Dalen. Voorzitter, in eerste plaats een eh, groot woord van dank en compliment aan de rapporteur. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ja onnitella ähm, esittelijää. Kiitoksia edustaja Meissner hän on tätä aihetta käsitellyt hyvin realistisella, konkreettisella tavalla. Siitä kiitokset. Mitä meihin tulee, me olemme esittäneet äh, erilaisia kompromissitarkistuksia. Ja ne keskittyvät näihin kolmeen ähm, komissioon ja pätevyyden määrittelyyn. Valitettavasti Euroopan komissio ei tässä mene kyllin pitkälle. Se on liian varovainen, siksi me olemme näitä kompromissitarkistuksia esittäneet. Me olemme puhuneet koulutuksen pituudesta, navigaatiokokemuksen pituudesta. Me olemme puhuneet paljon ja me olemme löytäneet kompromissin, joka ei ole kovinkaan kaukana Euroopan komission ehdotuksesta. Tässä uskoakseni komissiolla on ollut hyvä lähestymistä, vaikka otti kentällä olevan todellisuuden huomioon, erot jäsenmaiden välillä huomioon ja myöskin käytännön, joka on todistautunut toimivaksi. Normit ovat erittäin korkeat ja niiden täytyy sellaisena pysyäkin. Me olemme löytäneet siis hyvän tasapainon näissä kompromissitarkistuksissa. Kaikki kompromissitarkistukset paria lukuun ottamatta nimet läpi. Tämä on tärkeää. Ja meillä on nyt aikataulu. Äänestykset huomenna. Tämä voisi olla jopa huomenna ensimmäinen se esityslistalla. Kiitos sitten Claudia Tapadel. Ședinte, în primul rând aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor pentru implicare și pentru munca depusă. Kiitos, haluaisin kiittää kaikkia kollegoita tehdystä työstä. Mietintö sisävän alla on ammattipätevyyden tunnustamisesta on hyvin tärkeä mitä tulee siis liikkuvuuden edistämiseen Euroopassa, mutta on myös hankalaa tämä, sillä meidän pitää tullakin mennä yksityiskohtiin ja osittain. Tämä oli hyvin teknistä. Kuitenkin pitää sanoa, että myös muutosehdotuksissa otettiin esille eri asioita, jotka ovat ristiriitaisia. Esimerkiksi muutosehdotukset. Meidän ryhmämme ei tule hyväksymään niitä muutoksia, jotka tuovat poikkeuksia ja jotka kaventaisivat suunnitelmalla meidän kantamme on se, että tarvitaan eurooppalaista järjestelmää, joka on integroitu ja joka pätee kaikkialla harmonisoidusti ja että se sallii kaikille kansalaisille mennä näihin töihin. Ja toinen asia, mikä on hyvin tärkeä, tämä liittyy tasapainoisuuteen. Eli tuolla vain komission, reinikomission ja muiden toimijoiden väliseen tasapainoon. Sitä paitsi on tärkeää, että huomioimme, että kaikki komissiot ja kaikki jäsenvaltiot, komiteat ja kaikki jäsenvaltiot saavat saman painoarvon, saman merkityksen. Siinä pitää toimia oikeudenmukaisesti. Lisäksi tarvitaan myös viranomaistoimia, ehkä se olisi Chesni, ja siellä tarvitaan selvät normit ja standardit, jotta voidaan valvoa tätä direktiiviä. Ja pitäisi myös ottaa esille se, että ei pitäisi antaa mahdollisuutta sille, että tietyt valtiot ja tietyt komiteat saisivat tiettyjä rajoittavia toimenpiteitä käytettävikseen. Se ei pitäisi olla mahdollista meidän ryhmämme. Siis ähm, vielä kerran tapaa tänään siellä. Sovimme kannastamme kaikkiin kompromisseihin ja muutosehdotuksiin. Haluaisin vielä selvennystä Gesine. Muutosehdotus 54. Äh, Kaikki muutosehdotukset äh, nyt niin tarkoituksena on, että parannetaan tekstiä, mutta tulee sitten lisää poikkeuksia tai rajoituksia. Ja on niin, että on kyse myös sidosryhmistä, mutta on myös tapauksia, joissa esimerkiksi sisävesiliikenne pitää tehdä töitä sopimuksiin, joissa niin sanotusti tämä direktiivi ei pätisi, nykymuodossaan, joten mielestäni siinä pitää vielä selventää asioita. Kiitos. Kiitos nyt Marin Kristin Arnautu. Dann Ines Ayala Sender. Ines Ayala Sender sitten. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää, varjoesittelijää tästä tehdystä työstä. Toistaiseksi en tiedä, miten tänne on otettu mukaan kaksi tärkeää elementtiä, jotta saataisiin aikaiseksi tällainen eurooppalainen toimintamuoto, joka ei lähtisi liikkeelle ainoastaan yhdestä komissiosta, vaikka se olisi kaikkein viisain siksi, että on siellä eniten kokemusta, mutta joet muuttuvat ja tiedetään, että on uusi ajatuksia joidenkin jokien osalta 176 tarkistuksesta haluaisin kysyä, miten tämä on huomioitu ja haluaisin eh, esittää kysymyksen esittelijälle ja myös koko valiokunnalle. Meillä on tarkistus 194 ja tässä on yleis ehdotus, joka koskee ikään kuin matkapiirturia jokiliikentä varten, joka koskee sekä matkustaja- että tavaran liikennettä, niin olisi myös tärkeää huomioida eh, työolosuhteet ja työturvallisuus. Haluaisin tietää, onko esittelijä tämän ottanut huomioon, onko valiokunnasta mieltä, että tämä voitaisiin jatkossa ottaa mukaan tämän tyyppiset juridiset puitteet. Jos nyt dank u zeer. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää, edustaja Meissneria ja varjoesittelijöitä tästä loistavasta työstä, joka on myös melko monimutkaista. Katson tässä Peter van Dalenin puoleen ja minä itse olen melko yllättynyt nähdessäni, että on hankalaa laatia direktiiviä sille, että olisi yhdenmukaisempia kursseja ja pätevyyksiä sisävesiliikennealalla. Aliarvioin koko tämän asian, täytyy myöntää. Luulen, että tämä olisi melko suoraviivaista. Ajattelin, että pääsisimme tästä melko nopeasti ja helposti läpi. Mutta on ollut yhteydessä varustelijan Myseliehin ja ymmärsin pian, että Tähän liittyy paljon sisämarkkinakysymyksiä myös, ja myönnän, että minusta on hyvä, että olemme päässeet yli näistä hankalista kysymyksistä, että voimme edetä äänestykseen huomenna. Olen itse hydrofobi, en ole tässä asiantuntija, mutta ilmeisesti on sisävesiliikennealoja, joilla ei ole logikirjoja ja ammattipätevyydet liittyvät logikirjan pitämiseen – Ilmeisesti nyt tarvitsemme siirtymäaikaa tietyille Euroopan osioille, jos ajatellaan näitä logikirjoja. Ja joku halusi, että se olisi 20 vuotta, no se kuulostaa hyvin pitkältä siirtymäajalta. No, EPPn puolesta sanon, että tuo on liian pitkä, joten voisiko edustaja Maisten ehkä reagoida tähän? Kiitos. Vielen Dank. Kiitos ennen edustaja Maisneria. Puheenvuoron saa komission puolesta Danila Roska. Thank you. Good morning. Uh, thank you, Chair. And... Kiitos ja hyvää huomenta. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijä Meissner ja varjoesittelijä. Ensiksi haluaisin muistuttaa, miksi tällainen aloite on annettu sisävesiväylät ovat kestävä ilmastomyönteinen, ympäristöystävällinen liikennemuoto, jossa on vielä paljon potentiaa, mutta jonka täysi kehitys on vaikeaa. Meillä on yli 50-vuotiaita työntekijöitä keskieltään ja on epätasapainossa työntekijöiden tarjonta. Tarvitaan pätevyyttä, työntekijöille ja on vähennettävä liikkuvuuden vaikeuksia, mutta on varmistettava kuitenkin turvallisuustason ylläpito. Ja tässä mielessä on muistettava, että sisävesiväylät ovat osa meidän pyrkimyksiämme saada aikaiseksi multimodaali liikennemuotoja. Eli meillä on tässä tarkistuksia, joilla voidaan vielä parantaa ehdotuksia ja ne ovat näiden tavoitteiden mukaisia. Olemme kuitenkin huolestuneet aika selvästi joistain tarkistuksista, koska niiden myötä vaikeutettaisiin työntekijöiden liikkuvuutta ja tämän ammatin kiinnostavuutta. Ja sehän on tämän ehdotuksen lopullinen tavoite. Ja tämän lisäksi tämä vaikeuttaisi jurista varmuutta. Ja jos sallitte, niin antaisin kollega Mark van der Hagenille lyhyesti puheenvuoron, että hän voisi tämän asian selittää. Kiitos. Nyt Gesine Meisteristelijä. Er Ilmeisesti siellä haluttiin antaa vielä puheenvuoro Mark van Hagenille. Ah, Thank you. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin minun puoleltani ja hyvät huomenet kaikille. Meidän huolemme erityisesti liittyvät mahdollisuuteen kaikkia kapteenia matalampia henkilökunta luokkia koskevaan helpotukseen meillä on nyt vanha täysin pätevyyteen perustuva vanhentunut järjestelmä, joka halutaan korvata, ja tämä uusi järjestelmä olisi rinnalla kompetensseihin perustuvan lähestymistavan kanssa. Me olemme sitä mieltä, että tämä täysin vesittäisi meidän näkökulmamme, johon ehdotus direktiiviksi perustui. Sitten toinen kompromissitarkistus numero 14. Siellä meillä on myöskin huolia, kun ajatellaan erityisiä riskejä, erityisesti kriteerejä, jotka liittyvät korkeaan onnettomuustasoon. Komissio on mahdotonta tarkistaa tätä, joten olisi vaikeaa tätä toteuttaa. Ja myöskin vaatimus aina toteuttaa näillä osuuksilla matkoja on rajoitus työntekijöiden liikkuvuudelle. Olemme myöskin hyvin huolissamme poissulkemisista jotka koskevat sellaista henkilökuntaa, jotka toimivat vain rajatulla aloilla järviliikenteessä. Kuten kompromissitarkastuksessa yksi mainitaan, kuten esittelijä mainitsi, on jo suuria mahdollisuuksia Suomessa soveltaa kansallista lainsäädäntöä ja uskomme, että sitä lukuun ottamatta tällaiset ähm, sovellusalan rajoitukset, jotka vaikuttaisivat äh, koko Eurooppaan ja joita ei tällä hetkellä ole olemassa nykyisessä lainsäädännössä, olisivat suhteettomia. Meillä on myöskin huolia liittyen kaikkiin viittauksiin koskien teknistä direktiiviä, joka pyrkii aivan eri tavoitteisiin tähän direktiiviin verrattuna, joka koskee nyt henkilöstöä lopultakin tarkistus, joka liittyy kolmansien maiden pätevyyksien tunnustamiseen. Tämän pitäisi olla standardien kanssa samalla linjoilla. Tässä olivat meidän huomiomme tarkistuksiin liittyen, mutta me odotamme yhä jatkuvaa rakentavaa yhteistyötä parlamentilta ja myöskin haluaisimme kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä läheisestä yhteistyöstä komission kanssa. Kiitoksia. Kiitos. Nyt Kesine Meissner. Kiitos näistä kommenteista. Sanoin, että ei ollut mahdollista saada kaikki loiseksi, ei myöskään komissiota. Sen komissiokin taisi tietää, että parlamentissa oli tiettyjä ideoita, mutta näin se on, että kun on parlamentin kanta, joka laaditaan, niin sitten myös eri asioita pitää ottaa huomioon eri maiden tilanteet ja pitää sanoa, että sisävesi liikennealalla on eri sisävesireittejä ja jokia, eri perinteitä ja kokemuksia ja toimintakulttuureja totta kai. Tämä Claudiakin sanoi, että oli eri tarkistuksia jopa saman ryhmän sisällä ja yritinkin juuri koostaa tämän yhteen kompromissiksi, kun kaikki ovat elää. Sehän on aina esittelijän tehtävä. No niin, se yleisesti sanottuna nyt yksityiset, yksittäiskohdat, totta kai aikataulussa voidaan pitäytyä, niin sanoin. Ja hyvistä syistä, koska sitten voidaan vielä aloittaa Slovakian kanssa kolmikantaneuvottelut siellä. Eri asioita otetaan keskusteluun ja komissio pääsee vielä mukaan ja neuvosto tietysti myös, jolla on eri kantoja tiettyihin kohtiin. Mehän tunnemme neuvoston suunnitelman sen takia olen luottavainen, että saamme hyvän tekstin, joka työoman liikkuvuutta ei rajoita, vaan kunnioittaa sitä kyllä. Sitten vielä konkreettisesti siihen, mitä sanottiin täällä Myselier ja Peter Van Dalenin kohdalla. Ei ollut mitään, mihin minun pitäisi reagoida. Claudia Tapadellin ja Ines Senderin kohdalla kyllä. Eli Claudia sanoi, että tietyt mutta muutosehdotukset ovat päinvastaisia kyllä. Ristiriitaisia poikkeuksia pitäisi hyväksyä, mutta tämä on asia, joka oli hankalaa minulle. SDn tarkistuksissa kyllä halusi, jotkut halusivat poikkeuksia, jotkut eivät ollenkaan. Ja yritimme sitten löytää keskitien. Se liittyy myös näihin eri perinteisiin ja kulttuureihin, esimerkiksi Romaniassa ja Ranskassa. Siellä oli eri lähestymistapoja ja ymmärrän sen täysin ja kunnioitan sitä totta kai, kun halutaan eurooppalaiset puitteet, pitää nähdä, miten tämä sopii mahdollisimman monelle. Sanottiin, että tarvitaan virastotoimia, jolla selvät normit. Sehän meillä on SESNI. Mainittiin, että kansainvälisenä instituutiona se toimii. Tässä selvästi tehtiin, että se ei ole vain pelkästään SESNI. Komissio sanoi tällä, että niin kansainvälinen virasto toimia. Kyllä mainitsimme SESNin, mutta sanoimme, että se voisi olla joku muu, joka tuli siihen lisäksi vielä ja totta kai pitää olla selvät normit, sekin on kaikki mukana. Tämä tulee tähän 54 kohtaan niin, on niin, että se on minun tarkistukseni, se ei ole kompromississa mukana. Oletan myös, että se hylätään. No aluksi pohdin, että miten. No koska jotkut haluavat nämä tekniset vaatimukset, joka on tässä mukana, mutta minä pidän sitä oikeana. Sen voin sanoa myös suoraan komissiolle. Siinä meillä on aina listassa minusta tekniset vaatimukset, technical requirements, jotka meillä oli aikaisemmin tässä tapauksessa. Niitä ei pitäisi soveltaa, sillä niillä on toinen tarkoitus tietyt alueet, jotka voidaan muuttaa liitteissä. Eri syystä se ei ole hyvä, että tässä nyt viitataan teknisiin vaatimuksiin, näin en ole tehnyt myöskään. Se siitä. Sitten, missä olikaan, 54 kirjoitus siksi, että sitä pitäisi käyttää kaikille, jos on liikennettä tai jossa on koulutusta. Sen takia ajattelin että maltaa, jossa ei vielä ole koulutusta, mutta sitä voisi olla jonakin päivänä. Sen takia yritin pitää puitteet sellaisena myös kompromisseissa, että meillä olisi harmonisoidut raamit, jotka ovat mahdollisimman avoimet. Sitten 177, Ines Senber kysyi tästä, se on mukana, 177 jaettuna kahteen kompromissiin, missä se nyt olikaan ensimmäinen osa kompromississa 7, artikla 16 ja toinen osio kompromississa 11. Kompromississa 10 ja 11 siinä on uudet kompromissit otettu minulta, jossa kaikki mielityt seis, niin on viety delegoitusäädöksiin, otetaan telpanosäädöksiin, ne on otettu yhteen, jotta olisi selvä katsanto. Sen takia tämä on näin jaettu ja sitten nämä ajopiirturit äh, laivalla, no mitä tulee elektroniikkaan, se on kyllä otettu huomioon kompromisseissa. Vim sanoi, siirtymäaika 20 vuotta on liian pitkä, selvä. Ei ole myöskään mukana tässä tekstissä, selvä. Sitten komissio ja heidän kommenttinsa. Suomen järvet, ne otettu tähän mukaan. Ja se, miten me olemme muotoilleet, että tämä on nyt, niitä puhutaan vain Suomesta eikä muista maista ja tässä tapauksessa, no, sanottiin, että Suomen järvillä on ihmisiä, jotka ohjaavat laivoja ja on siihen koulutus, mutta ne ovat vain noilla järvillä. Ja niin kuin kun he ovat vain noilla järvillä, niin on oikein, että he saavat, voivat jatkaa Suomessa tuota koulutusta Suomen lainsäädännön mukaan. Mutta jos tällainen suomalainen laivuri nyt yhtäkkiä menisi Reinille, totta kai hänen pitäisi sitten tehdä toinen koulutus, se on itsestään selvää joten tässä mielessä Suomi ei ole tässä suljettuna pois, mutta ei sen tarvitse huolehtia siitä, että kaikki, jotka toimivat Suomenjärvillä, tuntevat myös Reinin reitit. Se, ajattelen, että tämä on järkevä toimintapa ja työvoiman liikkuvuus tämä myötä rajoittuu vain siten, mitä jos ajatellaan, että jos laivuri ajaa vain Suomen järvillä. No, käsittelin paljon nyt Suomea tässä, myönnettäköön. Tekniset vaatimukset käsittelin jo ei ole tässä mukana kompromissi 14. Oletan, että komissio tässä viittaa tietysti viimeiseen kohtaan. Se Saksassa on ainakin näin, että ajokäytännön myötä, no siis tämä kuuluu Matruusin toimintaan, sieltä hän voi saada sertifikaatin, ja minä tuin tätä sillä muilla aloilla. Sieltä tiedän, että on ihmisiä, jotka voivat mennä tiettyihin tehtäviin, eivät hallitse suuria teoreettisia kysymyksiä, jotka pääse näille testeihin. Sen takia esitin tämän kollegoille huomista, että se voi pysyä sisällä, mutta kuten sanottua, se on tulossa lopuksi vielä tämä high rate of accidents, onnettomu- suuret onnettomuusmäärät, tämä tuli myös minulta, perustuen siihen, mitä kuulin alan toimijoilta, monet kollegat tukivat, tätä sen takia se pysyi myös tekstissä. Tiedän, että tämä on hankala käsitellä, en halunnut myöskään tehdä siitä estettä, ettei voitaisi ajaa sisäliikenteessä, mutta on faktaa, että osittain se voi olla hankaloittava tekijä, mutta kuten sanottua, tämä on nyt meidän kantamme. Äänestys tulee huomenna ja kaikki muu nähdään sitten trilogeissa. Siellä puhumme vielä paljon. Kiitos. Vielen dank. Kiitos. Äänestys on siis tulossa huomenna, sillä esityslista hyväksyttiin. Tiedän, että on aina. Niin, Peter van Dalenkin mainitsi tämän, että ehkä voidaan lykätä äänestystä. Joku hyötyy, joku kärsii sen takia. Tämä on tehty aina näin, että kolme päivää aikaisemmin sen olisi voinut vielä tehdä. Sitten se oltaisiin lähdetty eteenpäin, mutta nyt yksi päivä aikaisemmin ei enää sen takia. Äänestys voidaan järjestää, niin ei nyt lykätä äänestystä, jotta ei tämä järjestys muutu. Tässä pitää nyt toimia johdonmukaisesti. Muuten olisi paljon enemmän ongelmia. Pyydän anteeksi, mutta uskon, että ECR on suuri ryhmä, joka sitten äänestyksessä löytää varmasti edustajan paikalle. Sitten tulemme seuraavaan kohtaan. EUn kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus. Siinä on Ekonin mietintö kyseessä ja valmistelijamme on Jackie Foster, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chairman. Well, as you said, this is a... Kiitoksia puheenjohtaja, kuten että Tämä on meidän valiokuntamme lausunto ja uskoakseni eräät muutkin valiokunnat ovat tehneet äh, Euroopan unionin kilpailupolitiikkaa koskevia lausuntoja. Luonnollisesti näinä päivinä lausunnoissa meidän täytyy olla minimalisteja ja luonnollisesti meidän täytyy äh, tavallisesti saada koko lausunto mahtumaan noin yhdelle A4-arkille. Eli me olemme hyvin mm, sidottuja siinä, mitä kaikkia voimme ottaa asiakirjoihin mukaan. Tämän vuoksi minä keskityin todellakin vain kahdeksaan kysymykseen. Meillä on kahdeksan kompromissitarkistusta, jotka kattavat äh, nämä mielestäni hyvin tärkeät alat, kun käsittelemme kilpailukykyä. Meillä on hyvin rakentava, hyvä varjoesittelijöiden kokous Strasbourgissa ja haluaisin kiittää varjoesittelijöitä siitä, että he osallistuivat työhön ja kantoivat oman kortensa kekoon. Voisin käydä läpi nyt mm, minun ja varjoesittelijöiden ajatukset. Niin kollegat juttelevat tässä edessä, niin voisitteko ehkä, anteeksi tämä on hiukan häiritsevää. Niin. Ensimmäinen kompromissi, tässä käynyt tämä vain läpi, meillä oli kappale, joka koskee sisämarkkinoiden syventämistä ja yhteyksiä, ja toinen kappale, joka koskee puutteellista toimeenpanoa liikennelainsäädännön alalla Euroopan unionissa. Tämä oli melkoisen tärkeä seikka. Sitten fyysisten, teknisten ja säätelyyn liittyvien esteiden poistuminen jäsenvaltioiden väliltä, kompromissi kolme, sitten kompromissi neljä, digitaaliteknologian kehittyminen ja äm, jakamistalous viides, äm, ulkoiset ilmailussopimukset, joista keskustelimme tänä aamuna ilmailualan ä, kohdalla. Se siis koskettaa monia mietintöjä tällä hetkellä. Sitten me käsittelimme myöskin äm, huolintapalveluja. Tässä on kilpailu, kysymyksiä. Seitsemänneksi käsittelemme neljästä rautatiepakettia. Se täytyy saattaa päätökseen ja e, viimeinen kompromissi koskee turismia. Eli periaatteessa sisämarkkinoiden syventäminen ja yhteydet. Ensimmäinen kompromissi tässä luonnollisesti avainroolissa on se, että me luomme tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille ja että me kunnioitamme Euroopan unionin politiikkaa ja tavoitteita ottaen huomioon myöskin sosiaalinen ulottuvuus, joka otetaan tässä huomioon, jotta voimme taata sen, että markkinat toimivat sujuvasti. Me korostamme erittäin paljon liikenneinfrastruktuuria ja yhteyksien merkitystä Äh, emme vähiten luonnollisesti niiden talouden merkityksen vuoksi ja niiden merkityksen äh, vuoksi ähm, sekä alueellisesti että ähm, liikenne, liike-elämää ajatellen. Ähm, tämän lisäksi me keskitymme turismiin. Meillä on kattavaa lainsäädäntöä, jota on kertynyt vuosien aikana ja aivan liian usein jäsenmaat eivät itse asiassa toimeenpano tämän valiokunnan laatimaa lainsäädäntöä, joka on jo olemassa. Tämä on selvää. Nyt tässä yhteydessä en puhu tilanteesta, jossa tiedämme, että viivytyksiä on melkoisen monimutkaisista syistä syntynyt, mutta kun meillä on itse asiassa voimassa olevaa lainsäädäntöä, lainsäädäntöä jäsenmaissa, jota, kuten tiedämme, usein ei toteuteta. Meillä on ongelma tässä. Otamme myöskin viittauksen kuluttajiin mukaan. Meidän täytyy varmistaa se, että järjestelmä toimii ja on myöskin erittäin tärkeää varmistaa markkinoiden toimiminen sekä liikeenelmälle että sen työntekijöille heitä ajatellen ja myöskin ympäristöä ajatellen. Tässä viittaamme sekä siis sektorin työntekijöihin että että ympäristöön. Ja sitten mitä tulee teknisiin ja säätelyyn liittyviin esteisiin, me tarkastamme fyysisiä esteitä, jotka estävät siirtymisen fyysisesti paikasta toiseen. Säätely on välillä väärää säätelyä. Meidän täytyy ö, välillä turvautua paikalliseen lainsäädäntöä, saattaa olla paikallista lainsäädäntöä, joka estää sitä, mitä me pyrimme tässä toteuttamaan. Jälleen kerran tämä on jäsenmaiden tehtävä. Heidän pitäisi sitä tarkastella. Me haluamme helpottaa rajat ylittävää liikkuvuutta ja alueiden välistä yhteistyötä. Ja luonnollisesti siksi me olemme sitoutuneita sisämarkkinoihin ja tämäkin voisi stimuloida kilpailua, siksi tämä olisi tärkeää. Ja sitten kun siirrytään eteenpäin, jälleen kerran yhteistyö digitaalisen teknologian alalla. Me olemme vuosia keskustelleet älykkäästä liikenteestä. Me olemme tarkastelleet ilmailu- ja merisektoria, Galileota, GNSS. Vauhti, jolla digitalisoituminen etenee, on aivan hämmästyttävää ja on rakentavaa tehdä ITREn kanssa yhteistyötä usein. Tässä haluamme korostaa vain sitä, kuinka tärkeää tämän yhteistyön jatkaminen on, sillä se tuo merkittäviä hyötyjä sektorille. Meidän täytyy varmistaa myöskin se, että meillä on selkeä oikeudellinen puitteisto, että voimme hyötyä mm, kuitenkaan vahingoittamatta tai aiheuttamatta liikasäätelyä. Tässä yhteydessä ilmailun alalla, eh, mä mainitsi tämän mm, ilmailusektori, historiallinen ilmailusektori on itse asiassa kaikkein tarkemmin säädeltyjä sektoreita aivan syystä, sillä kyseessä on kriittinen sektori. Mutta se tarjoaa hyvin laadukkaita työpaikkoja ja sen täytyy noudattaa erittäin tiukkoja turvallisuusstandardeja. Me otamme hyvin vakavasti työntekijöiden äm, roolin tällä alalla. Heidän täytyy olla päteviä ja kun tarkastelemme Euroopan ulkopuolella, tasapuoleisia ilmailusopimuksia. Meidän täytyy varmistaa, että ne toimivat. Sitten kilpailu ja tasapuoliset toimintaedellytykset. Tämähän on jargonia, mutta se kuitenkin ansaitsee tulla mainituksi. Sitten rauteihin liittyen avainasemassa on itse asiassa eteenpäin siirtyminen me tuomitsemme sen, että eräät jäsenmaat pyrkivät nakertamaan sisämarkkinoiden integriteettiä. Me tiedämme, mistä tässä on kyse. Meidän ei tarvitse siihen mennä, mutta ei tämä ähm, näin toimi sisämarkkinoilla. Ei ole kyse siitä, että meillä olisi vain yksi ajatusta ja että me voisimme ähm, hyvän ähm, tiehuolintasektorin asettaa jotenkin ähm, kyseenalaiseksi. Tässä ähm, olivat kaikki asiat. Melkoinen nopea katsaus tietenkin, ähm, mutta huomiota ansaitsevat sekä tulivat esiin sitten äh, Claudialle erityishuomio äh, kompromissi kahdeksan suhteen. Me halusimme varmistaa sen, että meillä on turismia koskeva hyvä kompromissi mukana, sillä vaikka tämä keskittyy ennen kaikkea liikennekuljetusalan turismi on avain äh, tässä palveluketjussa ja luonnollisesti meidän täytyy siihenkin keskittyä. Tässä oli yleiset peruspiirteet. Tämä on nyt kahdella sivulla hyvin tiivis teksti ja toivottavasti Ekon valiokunta ottaa sen vastaan sellaisenaan. Tämä on hyvin liikennepainotteinen. Kiitokset varjoesittelijöille ja kollegoille. Kiitoksia Martinalle ja muille tuestanne. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Massimiliano Salini. Grazie. Beh, innanzitutto i complimenti alla collega Foster per... Kiitos aivan ensiksi. Onnittelut rouva Fosterille, sillä nämä kahdeksan kompromissia ovat todellakin tulosta hyvin tasapainotusta työstä. Pääaiheet ovat kaikki mukana kompromisseissa ja minä haluaisin esittää muutaman yksityiskohtaisemman kommentin liittyen siihen, mitä ei ole otettu mukaan kompromisseihin. Esimerkiksi ilmailu, maantiekuljetukset, rautatiekuljetukset liittyen neljänteen rautatiepakettiin yleisesti ottaen liittyen sisämarkkinoihin, mutta satamat eivät valitettavasti ole kompromisseissa mukana. Me äänestämme uudesta satama-asetuksesta ja on harmi, että ei ole satamia otettu mukaan, mutta toisaalta tämä ei ole kovinkaan yllättävää, koska en ole kovin innostunut uudesta satama-asetuksesta, vaikka kollegat ovat tehneet sen eteen töitä mutta on sanottava suoraan, että sanon suoraan tämän esittämässäni tarkistuksessa, että satama-asetuksessa on viitattu liian vähän läpinäkyvyyteen ja kilpailuun, erityisesti satamapalveluiden osalta silloin, kun kyseinen asetus hyväksytty, ja otin tämän esille. Ja tästä jäävät pois myös valtion tuet. Olen esittänyt tarkistuksen EPPn kanssa, ja siinä muistutetaan, että on olemassa liian suuria eroja sen välillä, mitä yhdet ja toiset pitävät valtion tukina, ja tämä on tärkeä asia niin kuin Fosterkin sanoi, sisämarkkinoiden osalta. Ja toinen asia, joka puuttuu kompromisseista, joka löytyy kahdesta tarkistuksesta. Nämä ovat tietyt seikat, jotka liittyvät rahoitusvälineisiin. Erityisesti muistutetaan eh, verkkojen Eurooppa-välinen tärkeydestä ja sitten esiriä on myös kritisoitu. Tänään kuuntelemme Kataista ja voimme miettiä sitä, mitä mieltä olemme Juncker 2.0 suunnitelmasta. Ja minulla on jotain eh, esityksiä liittyen esiriin, jotka eivät ole siis kompromisseissa mukana, mutta ne voitaisiin ehkä huomioida. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että haluaisin kiittää kollegaa tästä hyvin eh, tasapainoisesta työstä, mutta kun nyt pitää tehdä yhteenveto, niin on vai, tärkeää saada kaikki nämä aiheet mukaan, vaan on rajoitettava työtä. Ja olen pahoillani siitä, että investointeihin on niin vähän viittauksia ja paljon viittauksia sosiaalisiin seikkoihin ja ympäristöseikkoihin, mutta olisi pidettävä aina hyvä tasapaino yllä näiden liian pitkälle menevien vaatimusten välillä, jotka liittyvät investointeihin ja sitten toisaalta ympäristöpolitiikan ja sosiaalipolitiikan välillä. Onnittelut. Claudia Tapadel. Kiitos sitten Claudia Tapadel. Kiitos puheenjohtaja. Minusta tämä on hyvin tärkeä lausunto valiokunnallemme. Niin selvästi tämä on meille mahdollisuus esitellä prioriteettimme, jotka menevät Ekonille. Pitää korostaa ideoita. Syrjät kilpailumatkailun liikenteeseen onnittelut Rova Fosterille. Ja kiitos myös halukkuudesta ottaa mukaan tarkistukset, jotka SD jätti. Meidän tavoitteemme oli saada tasapainoa teollisuuden välille ja sosiaalisen ulottuvuuden välille teksti nyt mielestäni on löytänyt tuon tasapainon. Kaikki kahdeksan tarkistusta toimivat yhdessä. Oli kyse sitten jakamistaloudesta, paremmasta lainsäädännön täytäntöönpanosta liikennekuljetusalalla ynnä muuta. Meidän ryhmämme on pitkälti tarkistusten kanssa samalla linjoilla ja myöhemmin tänään meillä on viimeinen kokouksessa päätetään kantaa kompromissitarkoituksen 1 ja 6. Haluamme keskittyä enemmän sosiaalisiin kysymyksiin, jotka liittyvät kilpailuun. Senpä vuoksi pyydämme, että tarkistukset 1 ja 9 äänestettäisiin erikseen. Sama pätee tarkistuksiin 60 kollegalta Mitjaaditilta. Sillekin tarvittaisiin äänestys. Kiitos vielä kerran yhteistyöstä tämä lausunto on mielestäni tasapainoinen ja voimme sitä tukea. Vielen Dank. Und jetzt Pavel. Kiitos nyt Pavel Telitska. Uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Voin yhtyä kommenteissa ja kiitoksissa ähm, edellisiin puhujiin ja kiittää Jackie Fosteria äh, muotoilusta ja työstä ja myöskin siitä tavasta, jolla hän on varjoesittelijöiden kokouksia johtanut. Täytyy sanoa, että pidän tästä luonnoksesta ja pidän myöskin tuloksesta. Äh, olen tyytyväinen siihen, että monia tarkistuksia on annettu mukaan, mutta ja olen sitä mieltä, että meillä on nyt äh, ollut alusta lähtien hyvä tasapaino. Erityisesti ähm, ilmailustrategian kannalta tämä on hyvä me lähetämme nyt oikean viestin ja viesti eh, keskittyy kilpailuun. On, olen erittäin tyytyväinen, että sisämarkkinat ovat tässä keskiössä. Selkeästi eh, tämä on viesti siitä, mitä me ajattelemme tiettyjen jäsenmaiden toiminnasta ja oikeudellisesta toimista ja muusta. Ja uskoakseni me nyt oikealla sanamuodolla puutumme tähän asiaan ja meillä on tasapaino taloudellisten seikkojen ja sosiaalisten standardien välillä luonnollisesti niihinkin täytyy viitata. Menemättä nyt lisää yksityiskohtiin kompromissi luonnosten sisältöhän tuli selitettyä tässä jo. Uskon, että Aldella ei ole vaikeuksia tukea tätä. Äh, vielä yksi asia. Tiedän, että monet meistä tässä tapauksessa äh, tuntevat, että on tarkistus, jota ei otettu kylliksi mukaan, mutta me kaikki tiedämme, että meillä on tasapainoinen teksti. Olipa kyseessä nyt sitten mietintö tai lausunto äänestyksissä me muutamme lopputulosta. Me olemme saaneet nyt hyvää työtä tehtyä ja suosittelen, että pitäytyisimme minimissä erillisäänestysten osalta ja pitäytyisimme tässä luonnoksessa. Se on hyvä teksti, ei vain Eikonille, mutta myöskin jäsenmaille ja komissiolle hyvä viesti. Siis Kiitos sitten Merja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän raportööri Fosteria tästä luonnoksesta, vaikka asia on sellainen, joka varmasti jakaa meitä täällä parlamentissa – näkemyksiltämme hyvin moneen suuntaan, niin raportoirin lähestymistapa on ollut hyvin rakentava ja onnistunut. En valitettavasti voinut yhtyä ihan kaikkiin kompromisseihin, mutta se on tietysti osa tätä politiikkaa. Rajat ylittävän luonteensa vuoksi koko liikenne, logistiikka ja matkailualalla kilpaillaan tänä päivänä varsin monella tasolla ja monella tavalla. Ilmailussa on parasta aikaa käynnissä kilpailu Euroopan ja kolmansien maiden välillä, johon täällä parlamentissakin toivotaan protektionistista otetta suojelemaan EU-maiden yhtiöitä. Tieliikenteen kuuma peruna on kilpailu työstä ja työvoimasta halvemman ja kalliimman kustannustason maiden kesken, johon komissiolta odotetaan välintuloa tieliikennepaketin muodossa – Erityisesti raideliikenteessä markkina on perinteisesti rakentunut luonnollisessa monopoliasemassa toimivien yritysten varassa, ja tätä ollaan nyt purkamassa lainsäädäntötoimin ilman varmuutta varsinaisesti tulevasta kehityksestä. Eri liikennemuodot kilpailevat kovasti käyttäjistä, investoinneista, julkisista tuista ja erilaisista rahoituksesta, Lisäksi liikenteen ollessa digitalisaation ja palveluistumisen rajussa murroksessa kilpaillaan alalla erityisesti sinne etabloituneiden yritysten eli uusien tulokkaiden kanssa siitä, kenen ehdoilla ja millä tavoin koko liikennealaa ja liikennesääntelyä jatkossa kehitetään. Ja näen asiat niin, että me ei voida pitää kilpailua yksiselitteisesti oikotienä onneen tai tienä kadotukseen. Meidän on kuitenkin lainsäätäjinä huolehdittava siitä, että, että sääntelyympäristö koko liikennealalla on hyvin selkeä ja sellainen, että se kohtelee kaikkia yrityksiä tasapuolisella tavalla. Ja ennen kaikkea meidän olisi muistettava se, että koko liikennesektori on ylipäätänsä olemassa kuljettamista ja liikkumista, eli asiakkaita, kansalaisia, ihmisiä, yrityksiä, toimijoita varten. Ja meidän olisi kaikessa päätöksenteossa ensisijaisesti muistettava se, että kaikki pelisäännöt tähtäävät loppukäyttäjän kaikkein parhaaseen, loppukäyttäjän kannalta hyvään tilanteeseen. Ja täytyy sanoa, että valiokunnan Japanin matkalla sai tästä kyllä erinomaisen hyvän muistutuksen – Japanissa asiakasnäkökulma suhde asiakkaaseen on viety ihan huippuunsa. Quantity, quality ajattelu on, on ykkösne, ykkönen. Ja myös kilpailuun ja liikenteen rakenteelliseen organisointiin on selkeästi hyvin terve asenne, joka lähtee siitä, että asiakasta palvellaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tästä meillä eurooppalaisilla olisi kyllä paljon opittavaa. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos. Sitten Marie-Christin Arnoty. Merci, monsieur president. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin halusin kiittää rouva Fosteria tästä työstä joka on tavanomaisen tapaan mielenkiintoista ja rakentavaa, vaikka olemme Euroopan politiikasta aika lailla eri mieltä asioista. Ranskalaisena haluaisin sanoa, että komission ajama vapa kilpailu on harhakuva. Sen kautta menetään työpaikkoja, sosiaalinen suojelu, taso alenee ja Ranskassa voidaan sanoa, että liikennepolitiikka on tästä hyvä esimerkki. Ranskassa Brysselin politiikalla on ihan kauheita seurauksia. Kilpailupolitiikka on johtanut siihen, että ranskalaiset kuljettajat ovat poistuneet ja heidän tilallaan on halpoja ulkomaisia kuljettajia. Ja tästä on hyötyä yrityksille, jotka 5V saavat työskentelyolosuhteista. Ja tästä on hyötyä, muilla on mukavislipun alla toimivia eh, toimijoita ja ilmailu ja Alia sanoo, että tästä on hyötyä eh, kuluttajille, joita pidetään siis ainoastaan kuluttajina. Mutta jos ajatellaan eri esimerkkejä, Alitalian on ostanut Qatar Airways, ja XPO Yhdysvalloista on tehnyt ostoksia ja kiinalaiset ovat ostaneet Pireon. Nämä ovat vain esimerkkejä. Työsuhteet huononevat ja Euroopan unioni ei puolusta työntekijöitä, vaan myy heidät halvemmalle tarjoajalle. Ja toinenkin sektori on unohtunut kyseessä on kaavoitus, mitä Ranskassa tehdään enää ollenkaan. Tällainen kilpailupolitiikka ei voi onnistua ja siksi on harmi, että mikään tarkistuksistani ei ole tullut mukaan kompromisseihin. Mainitsisin yhden niistä tai muutaan vain niistä, joilla vaadittiin, että mahdolliset ulkoiset sopimukset, jotka komissio neuvottelisi, hyväksyttäisiin avoimesti ainakin kansallisissa parlamenteissa. Kiitos. Kiitos nyt Isabella de Monte. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä heidän työstään. Tämä on ollut mielestäni esimerkillistä, kuten todettu tuo lausunnon pituus on rajattu melko lyhyeksi, mutta esittelijä on onnistunut kuitenkin kokoamaan hyvin nämä kompromissit, jotka ovat lyhyitä, mutta jotka tuovat ajatuksen esiin. Erityisesti jakamistalouskappale on tärkeä kappale. Sitä on käsitelty sisämarkkinavaliokunnassa ja nyt se tulee olemaan mukana myöskin meidän lausunnossamme mielestäni on erittäin hyvä, että se on nyt mukana. Ja muissakin kohdissa haluaisin kiittää edustaja Fosteria siitä, että hän on ottanut meidän ajatuksemme mukaan, erityisesti sosiaalisten mm, sääntöjen vahvistaminen työntekijöiden osalta, turvallisuusstandardit, teknisten esteiden poistaminen ja neljännen rautatiepaketin tuleva toimeenpano ja myöskin turismi. On totta, että Aluksi turismi oli mukana. Turismia on nyt kuitenkin laajennettu niin, että tunnustamme nyt, että turismi on talouden moottori ja luo työpaikkoja. Haluaisin kiittää vilpittömästi kaikkia tästä työstä. Kiitos. Kiitos nyt komission puolesta Marek Stavinoa, DG eh, Kilpailupääosastolta. Good morning, Phil Roberts, DG Move. Huomenta DG Move pääosasta. Itse asiassa Marek on tässä vieressä, mutta pari sanaa mietinnöstä ja muutamasta tarkistuksesta. Me emme ole nähneet kompromissitarkistuksia vielä, joten on hankala kommentoida niitä tarkkaan, mutta kuuntelimme tarkkaan tämän aamun keskustelua ja hyväksymme monet tarkistukset, koska tämä on hyvin tasapainoinen lausunto. Edustaja Fosterin lausunto on hyvin tarkka ja komissio pitää sitä hyvänä. Kuten sanottiin aikaisemmissa keskustelussa viime kuussa, kun ensimmäiseksi keskusteltiin. Tämä on hyvä raportti ja komissio pitää lausuntoakin erinomaisena. Oli niin paljon asioita, otin esille niin monista aloilta, niin on vaikea kommentoida kaikkia tarkistuksia, mutta haluamme kommentoida joitakin esitys liittyen tiepakettiin, kilpa, reilu kilpailu ynnä muut. Ja tässä on asiantuntija herra Rosmusen, joka kommentoi sitten muutamaa kohtaa siinä. Olkaa hyvä. Thank you. Um, Kiitos. Um, niin kuin tässä jo sanottiin, on oikein hyvä, että parlamentti on saanut aikaiseksi näitä kompromisseja, koska jos katsoo, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu, niin siellä mielipiteet ovat todella jakautuneita ja on aika vaikea löytää kompromisseja tällä hetkellä tässä tilanteessa. Eli tämä on tietysti komission mielessä, kun näitä tiealoitteita valmistellaan ja pyrimme saamaan aikaiseksi tasapainon, niin kuin liikennevaliokunta on täällä sanonut. Tietysti tämä liittyy sisämarkkinatoimiin, jos ajatellaan tähän eh, näitä pätevyysvaatimuksia ja töihin pääsyä mukaan lukien kabotaasin, mutta myös sosiaaliset seikat, joista nyt on paljon puhuttu, niiden osalta pitää tasapainottaa nämä maaryhmät, jotka ovat aika lailla jakautuneet nyt kahtia – ja sitten jos mennään yksityiskohtiin, niin jos ajatellaan sitä, mitä kamotaasista on sanottu, tämä on hyvin hankala asia. Siitä ei ole kompromissi esitystä tehty, mutta se on kuitenkin tarkistuksissa otettu esille. Sen osalta pitää olla varovaisia ja pitää tehdä säännöt selviksi ja niitä on noudatettava niin, että ne voidaan eh, panna täytäntöön. Tämä täytäntöönpano on myös tärkeä asia, jonka TRAN-valiokunta on ottanut esille. Jos muita spesifiä kysymyksiä ei tule, niin en mene yksityiskohtaisempaan käsittelyyn mutta kun kompromissia on saatu aikaiseksi ja tasapaino myös, niin tämä on ihan hyvä aloitus. Kiitos, olisi hyvä, jos saataisiin aikaisemmat tiedot, tai tiedot aikaisemmin, ettei nimitä komissionista ei väärin nimillä, mutta jatkossa tehdään paremmin Jackie Foster. Uh, yeah, thank you very... Paljon kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja Kiitoksia tästä hyvin rakentavasta huomiosta, ähm, rakentavista huomioista varjoesittelijöille. Usein teemme saman asian, se on meille yllätys, kun meillä on rajattu teksti ja esitämme tarkistuksia. Kollegat saattavat ähm, esittää kompromisseja, jotka sopivat tai ei, mutta eivät sovi äh, kompromisseihin mukaan. Näin jälleen kävi, mutta meillä tulee olemaan kohta kohta äänestyksiä, joita kollegat voivat sitten tukea tai eivät. Mutta on kuitenkin tärkeää, kun ajattelemme äm, tarkistuksia, joita esitämme, olipa sitten ne esittelee kuka tahansa, että nämä tarkistukset tuottavat lisäarvoa, että ne lisäävät jotakin siihen mietintöön, jonka me mm, tuotamme. Ja etteivät ne vesitä pääasiallista viestiä. Tämän vuoksi monet tarkistukset toimivat, eräät sitten eivät toimi. Tähän liittyen ähm, uskoakseni muutamalla äh, ryhmällä on ollut muutamia pyyntöjä. Me olemme ne käsitelleet, erillisäänestyksiä saattaa tulla. Meillä oli muutamia tapauksia, joissa ähm, erät toivoivat äh, kompromissin sisälle vielä jotakin, mitä sinne ei mahtunut. Tämä lisännyt oman sävynsä työhön. Sitten edustaja Salvini, ähm, rahoitusvälineet ja niin edespäin. Nämä ovat hyviä huomioita, mutta meillä oli tiukat rajat. Me emme voineet ottaa kaikkia mukaan. Pyrin keskittymään ehkäpä hiukan erilaiseen näkökulmaan kuin tähän. Ja se, mitä te sanoitte investointeihin liittyen, ellei meillä ole investointeja, meillä ei ole liikennesektoria tämä täytyy ottaa ähm, selviönä. Me aina pyrimme hyviä, vakaita investointeja löytämään, mutta mitä tulee satamiin, mä olen äh, satamia käsitellyt kolme kertaa, olen vielä äm, hengissä. Jo silloin, kun meillä oli täällä kollega Fleckenstein, äh, tätä käsiteltiin, ja miehän en tätä satamalainsäädäntöä tukenut tuolloin. Suurin osa parlamentista tuki, mutta nyt meillä on asioita, joita meidän täytyy tehdä. Me olemme 35 vuotta sitten jo Briteissä yksityistäneet satamapalveluja, mutta halusin vain todeta tämän, miksi asia ei mainittu siksi, että sitä on jo käsitelty aikaisemmin ja se on melkoisen suuri paketti, joka on toivottavasti nyt saatettu päätöksen. Kiitokset Claudia. Oli todellakin tärkeää ottaa mukaan huomio turismista. Se on tärkeää liikennesektori riippuu suuresti turismista ja me olemme tukeneet ihmiset, jotka matkustavat työnsä tai vapaa-ajan vuoksi. Sitten mä kiitoksia, saitte ähm, otettua minua tasapainottamaan tekstiä ja sitten kiitokset hyvälle ystävälleni äh, siitä, että emme aina olleet samaa mieltä niistä asioista, joista olemme sopineet olevamme eri mieltä, mutta tämän teemme hyvin kauniisti, eikö niin? Mutta tämän vuoksi olemme eri poliittisissa ryhmissä ja poli- poliittisissa puolueissa, mutta otan kyllä huomionne mukaan. Ja sitten Mari Kristiin, erittäin eh, hyvä ystäväni, haluaisin hänelle sanoa, että sitten ranskalaiset kuljettajat. Eh, tämä argumentti nyt, eh, eihän sillä ole väliä, mistä he tuovat, britit tai ranskalaiset, mutta vain esimerkki tähän liittyen. Minä 21-vuotiaana, ähm, kun Euroopan unioni oli vielä tavallaan ähm, lapsen kengissään, ähm, liityin British Airwaysiin, siis äh, brittiläiseen yritykseen. Ja monet äh, kollegani jopa tuolloin aikaisemmin olivat ranskalaisia. Meillä oli paljon saksalaisia ähm, henkilöstön jäseniä ja puolalaisia. Ja olen hyvin ylpeä voidessani sanoa, että meidän yrityksemme oli erittäin eteenpäin katsova. Se pyrki toimimaan sellaisen periaatteen mukaisesti, että me emme ole missään tyhjössä ja pyritään saamaan mm, yritykselle ja henkilöstölle mm, hyötyä. Monet yritykset ovat saaneet lisäarvoa mm, näin ja tämä on ollut erittäin toimiva yritys. Kun te viittasitte tilanteisiin siitä, että kuljettajat eivät saa riittävää korvausta työstään tai ulkomaisia kuljettajia käytetään hyväksi, niin tämä on perusteltu kommentti. tämä on syy siitä, että minä halusin ottaa toimeenpanon mukaan viittauksen toimeenpano, nimittäin työlainsäädäntö, jos meillä on jäsenmaissa väärinkäytöksiä, tämä kuuluu jäsenmaiden vastuulle. Jäsenmaissa ja Euroopan unionin tasolla on lainsäädäntöä ja jäsenmaiden vastuulla on puuttua tilanteisiin, jossa yritykset käyttävät hyväkseen työntekijöitään. Minä en todellakaan äh, ammattiyhdistys taustallani tällaista hyvällä katselemina on 15 vuotta tuossa maailmassa toiminut. Mutta kuten sanoin, me olemme kansainvälisiä, me olemme suurella Euroopan mantereella kaikki Aina liikkuvuutta on tapahtunut ja se kaikkia meitä tukee uskoakseni. Tämä on todennäköisesti syy sille, että halusimme tarkistuksia. Tämä ei ollut mitään henkilökohtaista, että me kaikki ottaneet mukaan. Voimme aina lähteä kahville ja keskustella asioista. Sitähän politiikassa pitäisi olla kyse. Kaiken kaikkiaan paljon kiitoksia kaikille. Me olemme erittäin tyytyväisiä nyt tilanteeseen, kun siirrymme äänestyksiin. Toivon, että tämä menee läpi. En koskaan oleta mitään. Ja jos näin käy, tämä on hyvä lausunto Ekonille. Toivottavasti se tulee osaksi Ekonin mietintöä. Heillä ei ole mitään tekosyytä sanoa, etteikö tämä lausunto sopisi hyvin osaksi päämietintöä. Paljon kiitoksia kaikille. Kiitos. Minunkin kokemukseni on se, että iloiset ihmiset, iloiset kommentit. Äänestys on huomenna. Meidän pitää nyt keskeyttää istunto sillä tämä Tourism Task Force matkailualaa kestävä työryhmä on tulossa vasta myöhemmin, mutta muistuttaisin, että nämä ohjelman ajat ovat suuntaa antavia, ovat arvioita, ne eivät aina pidä paikkansa vasta. Joskus, jos aikataulussa lukee 10.15, niin se onkin 10.00, mutta nyt pitää pitää tauko, koska meillä on kaksi vierasta tulossa ja heille on annettu tämä aika 11.15. Jatkamme matkailualla kestävän työryhmän kanssa. Mr. President, we have a translation problem. Hyvä puheenjohtaja, meillä on Romanian tulkkausongelma. Tulkkaus ei kuulu tänne. Voisitteko tarkistaa, mitä siellä tapahtuu? We'll check it for 11.50. Tarkistamme sen varttia 11 mennessä. I think we can start with our... Luulen, että voimme aloittaa tämän työryhmäosion. Tervetuloa tähän tilaisuuteen. Valitettavasti toinen vieraamme Luxemburgista on junassa ja siellä oli onnettomuus. Sen takia hän ei pääse oikeudellisesti paikalle senpä vuoksi. Istuntoa pitää muuttaa. Siltä osin ensinnäkin kuulemme kestävää matkailua laatineen tutkimuksen laatia. Pyysimme tätä tutkimusta ja politiikkaosastomme oli siinä myös mukana. Ailisista syistä esittely piti lykätä usean kerran, sen takia on suuri ilo, että voin toivottaa tervetulleeksi professori Paul Petersin. Hän on Bredan yliopistosta matkailu ja liike, kestävä matkailu ja liikenne. Tervetuloa. Sen jälkeen pyydämme, että komissio Ai niin, sehän jää pois. I apologize. Puheenjohtaja, anteeksi, että keskeytän, mutta meillä on vielä tämä tulkkausongelma Romanian osalta. Siellä tulkit näyttävät olevan paikalla, mutta me emme kuitenkaan kuule tulkkausta tänne kulkeisiin. Tekninen ongelma. Uh, now it's okay. Toimii. Okay. Also wir haben diesen Vortrag. Eli meillä on tämä esitys, mutta ensinnäkin varapuheenjohtajamme ja Tourism Task Force puheenjohtaja Isvan Uihei saa 50 puheenvuoron. No, hänellä on enemmän aikaa tänään. Hän puhuu näistä matkailualan aloitteista. Istvan, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Olen yksi Task Forcein puheenjohtajista ja olen ottanut käyttöön sellaisen käytänteen, että haluan aina kertoa uusista Euroopan parlamenttiin liittyvistä matkailuasioista ja siksi pyysin muutaman minuutin, jotta voisin näistä asioista kertoa. Ja jos jollain on lisää kommentteja tai niin ne voi esittää. Kaksi viikkoa sitten Strasbourgin täysistunto viikolla silloin, kun äänestimme budjetin muuttamisesta niin tuolloin saimme strategisen voiton Myselien EPPn edustajan kanssa tehty ehdotus oli eurooppalainen matkailu, pääkaupunkihanke ja sen liikkeelle pano. Ja Euroopan parlamentti oli mukana sitä tekemässä ja näin 2,5 miljoonaa euroa on käytettävissä seuraan kolmen vuoden aikana tämän hankkeen valmistelemiseksi. Minä lähetin tästä edustajille kirjeen ja kerroin, että kutsun mukaan kaikki ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita tästä asiasta pitkällä aikavälillä. Karlo Koratsa eh, johtajan kanssa on puhuttu ja myös komission sen Pionkovskan eh, kabinetti on valmis tekemään yhteistyötä näin toimivien kesken Tämä on nyt kutsuttu koolle ja toivottavasti moni vuosikymmenen hanke tästä seuraa. Minä haluaisin kertoa valiokunnalle myös siitä, että muutama päivä sitten Lontoossa alkoi Kiinan eurooppalainen matkailuvuosi valmisteluhanke. Useampi sata henkilö oli kuulemassa komission ja eh, eri sidosryhmien tapaamisessa. Ja haluaisin mainita tämän, koska tämäkin lähti liikkeelle täältä valiokunnasta pari vuotta sitten. Tämä oli meidän aloitteemme. Eli voimme olla siitä ylpeitä. Ja jos tätä haluatte käyttää omalla alallanne, kotimaassanne, niin muistakaa, että nyt voi tulla vielä mukaan tämän 2018 vuoteen. Ja haluaisin kertoa valiokunnalle myös, että maailman matkailujärjestön puheenjohtaja on taas tulossa Brysseliin 6. ja 8. joulukuuta. Minä olen mukana suunnittelemassa hänen ohjelmaansa ja jos jollain on jotain ehdotuksia, niin nyt on vielä mahdollista ottaa ne huomioon. Kertoisin myös, että valiokunnan sihteeristön avustuksella on voitu osallistua Bratislavan ministeritapaamiseen liittyen matkailualaan. Ja siellä usean kertaan oli sillä asioita, jotka liittyvät myös meidän työhömme, mutta tästä kerron teille sitten eh, myöhemmin, koska nyt ei ole siihen aikaa. Ja haluaisin vielä kertoa, että alueiden komiteassa, eli tuossa naapuritalossa, on heidän kanssaan on tehty yhä enemmän yhteistyötä. Siellä on tehty lausunto, joka koskee matkailualaa ja sen kehittymistä. Eli jos joku on kiinnostunut oman ammatillisen työnsä yhteydessä tästä asiasta, niin voi ottaa yhteyttä alueiden komitean. Voin antaa niiden henkilöiden nimet, joita kiinnostaa matkailupolitiikan laatiminen ja tarkoitus on jatkossakin tehdä yhteistyötä ja järjestää tapahtumia. Vielä yksi tiedotusasia. Valikunnan puheenjohtaja Kramerkin oli aktiivinen ja parantissa käytiin kovasti keskusteluja tästä ilmaisesta Interrail-ohjelmasta ja sen liikkeelle panemisesta. Ilmeisesti useampi val- parlamenttiryhmä on sanonut tukevansa tätä aloitetta pidon aikavälillä ja olen kutsunut nämä kaksi saksalaista nuorta eh, tapaamiseen nyt marraskuussa vielä. He siis panivat tämän asian aloitteelle ja minä olen tästä lähettänyt eh, tai puheenjohtajistolla kutsun ja jos tämä jotain kiinnostaa, niin tämäkin on heille avoin. Tämä koskee siis liikennettä, mutta myös matkailua tämä ala. Ja sitten vielä pari seikkaa, niin tämä oli 15. marraskuuta. Aamulla tämä tapaaminen, mutta kaikille kyllä lähetetty jo tämä kutsu sieltä postilaatikosta. Se varmasti löytyy viime viikolla sen lähetin. Ja vielä yksi tiedotusasia. Minä olen kutsunut Pacific Asia Tourism Associationin patan johtaja Brysselin tapaamiseen keväällä. Tämä on yksi maailman tärkeimmistä matkailualan toimijoista. Eilen oli Lontoossa heidän järjestämänsä suuri tapahtuma ja tämä on ensimmäinen kerta, kun on ollut yhteyksiä Euroopan parlamentin matkailualan toimijoihin ja siksi he lähettävät valtuuskunnan ja todennäköisesti eh, mukana on tärkeitä eh, ministereitä Aasiasta jotka tulevat sitten yhdessä tänne luoksemme. Ja vielä lopuksi kaksi seikkaa. Ensinnäkin haluaisimme pyytää yhdessä sihteeristön kanssa, että 2017 vuoden Task Force kokouksiin voi tehdä ehdotuksia käsiteltäviksi aiheiksi. Olisi hyvä, jos sihteeristö jo tähän tämän työn valmistelisi. Ja sitten vielä pikkukommentti ensi vuonna olisi hyvä, jos jollain tavoin voisimme olla mukana kestävän matkailun vuodessa. Tämä on kansallisen matkailujärjestön 2017 teema vuosi, jos joku haluaa työskennellä tämän asian puitteissa, niin minä olen eh, järjestön pääsihteeristön kanssa sopinut, että Euroopan parlamentin edustajat voivat olla mukana. Voidaan järjestää sellaista ohjelmaa, johon osallistuttaisiin vuonna 2017. Näin siis lyhyesti ja lopuksi sanoisin vielä, että nyt valiokunnan kokouksen on tullut tiettyjä kaupungin johtajia, kunnanjohtaja Kanarian saarilta. Ines Aila Sender on tämän järjestänyt. Kiitos siitä, että äh, kaupunginjohtajat ovat täällä paikalla valiokunnan kokouksessa ja myös muissa äh, tapaamisissa. Kanarian saaret ovat hyvin tärkeä matkailukohde Euroopassa, kaikkein tärkeimpiä, eli on hienoa, että he ovat täällä paikalla. Kiitos paljon. Ja, schön, dass Sie da sind. Und jetzt... olette paikalla. Nyt professori Paul Peters. Okay, thank you very much. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia mahdollisuudesta esittää tämä tutkimus teille täällä Euroopan parlamentissa. Luonnollisesti tutkimusta ei kirjoita yksin. Meitä oli seitsemän tutkijan tiimi Ranskasta, Saksasta, Lancashiren yliopistosta ja Bredan yliopistosta, eli omasta yliopistostani. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli itse asiassa määritellä se, minkälaista kestävän turismin toiminnan äh, kehitystä tällä hetkellä tapahtuu tai minkälaisia kestävän turismin tuotteita on ja kuinka ne liittyvät turismin kestävään kehitykseen. Nämä ovat kaksi erillistä asiaa, ne eivät aina myöskään kulje yhdessä. Antaakseni nyt aivan lyhyen katsauksen. Voimme siirtyä seuraavaan kuvaan. Katsauksen tärkeimmistä viesteistä, joita meillä on eh, turismin Ympäristövaikutukset kasvavat yhä, ilmailun ilmastovaikutus ei ole vielä hallinnassa. Tästä oli vielä vähennetty. Ja kuten sanoin, turismi liittyy kestävään kehitykseen ja vaikuttaa siltä, että jonkinlainen ristiriita on turismin ja äm, liikenne- ja ympäristöpolitiikkojen välillä. Meillä todellakin on kyseessä kysymys turismin kestävän kehityksen seurannasta. Tässä siirrymme eteenpäin. Voisimme tarkastella ensin ympäristökysymyksiä. Nämä luvut löydätte sivulta 25 tutkimuksesta, jos teillä on se edessänne. Luonnollisesti meillä on monia erilaisia ympäristövaikutuksia, joita liikenne ja turismi aiheuttavat. Vuonna 2004 me teimme kertomuksen tästä asiasta ja itse asiassa tämä kertomus osoittaa, että me olemme jäljessä kehityksen seuraamisessa. Nämä luvut osoittavat erilaisia ympäristökysymyksiä, kuten esimerkiksi ympäristö, luonnon maisemat, ilmanlaatu ja niin edespäin. Meillä on 40 tai 45 miljardia vuotuisesti. Turismituloja tämä ei ole mitään häksyttävää. Jos otetaan myöskin Euroopan ulkopuolinen turismi, nämä luvut ovat kolmenkertaisia. Ne ovat siis erittäin suuria ja ilmastonmuutos on kaikkein kovin hinta, vaikkapa arvioitaisiin hyvin vaatimattomasti se, kuinka paljon yksi tonni hiilidioksidia maksaa. Se on yhä joka tapauksessa kaikkein suurin ympäristöllinen kulu. Jos tarkastelemme sitten sosioekonomisia kysymyksiä, ensinnäkin luvut, jossa tässä, jotka teille tässä tarjoan, osoittavat, että matkailuala on merkittävästi kasvava sektori. Se on myöskin sektori, joka pääasiallisesti tapahtuu Euroopassa. Suurin osa matkoista tehdään Euroopassa. Ja itse asiassa paljon yli puolet matkoista, joita ihmiset tekevät, ovat kotimaan sisäisiä matkoja eikä kansainvälisiä matkoja. Meillä on yhä ongelmia. Tiettyjä toimia on tehty näiden ongelmien ratkomiseksi. Meillä on työllisyyden alalla sesonkiluontoisuus, sesonkityöpaikat ja myöskin monet turismialalla toimivat yritykset toimivat matalilla marginaaleilla. Tämä vaikuttaa myöskin työntekijöihin välillä. On melkoisen vaikeaa säilyttää hyviä työympäristöjä. Tutkimus perustui moniin tapausesimerkkeihin. 162 on mukana. Ne on listattu kertomuksessa olevassa taulukossa ja nämä äm, tapaukset ovat äm, hyvin erilaisia. Niitä on ympäri Euroopan unionia ja havaitsemme, että suurimmassa osassa näistä tapauksista luotetaan yhä julkiseen rahoitukseen, julkista rahoitusta ei kuitenkaan aina jatketa. Ja lähestulkoon minkäänlaisia määrällisiä arviointeja ei näiden tapausten kohdalla ole tehty sosiaalisista, ympäristöllisistä tai taloudellisista vaikutuksista. Eli me emme itse asiassa tiedä, mikä niiden vaikutus on ollut. Ja sitten toinen seikka, joka tuli selväksi, oli se, että suurin osa näistä keskittyy kuhteen tasolle. Meillä on tilanne, joka tarkoittaa siis sitä, että kuljetus matkakohteeseen ja sieltä takaisin ei ole mukana näissä luvuissa vain 50 tapauksesta edes jotakin tämän kaltaisista matkustuksista on otettu huomioon. Aivan esimerkinomaisesti Tämä on tyypillinen liikenneesimerkki. Tämä liittyy Alppialueeseen, kattaa 25 kohdetta tuhannesta. Tarkoituksena on auttaa turisteja turvautumaan näihin ympäristöystävällisempiin mahdollisuuksiin ja myöskin auttaa heitä käyttämään ajoneuvojen vähemmän. Äh, kuin ennen. Tämä on niin kutsuttu pehmeä malli. vaikka 25 prosenttia saataisiin matkustamaan kohteisiin junalla. Tämä olisi todellakin onnistuminen, tai jos vain muutama viimeinen maili paikalliselta rautatieasemalta kuljetusta järjestettäisiin. Toisaalta me otimme Alpan Pöys aloitti 25 kohteesta ja otetaan yhä, yhtä paljon. Eli tämä on hyvin pieni osio, jos vertaamme tähän yli tuhanteen kohteeseen, jota Alppien alueella on. Uh, of course we looked at, at policies. Tarkastelimme politiikkoja, politiikkoja. Tarkastelimme tässä yhteydessä turismia ja liikennesektoria ja Äh, havaitsemme, että turismin alan äh, ympäristöpolitiikka turismi- ja ympäristöpolitiikka vetään alle samoilla linjoilla. Esimerkiksi ympäristöpolitiikka tarkastelee e- enemmänkin koko Euroopan unionia ja pyrkii tarttumaan tiettyihin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, kun taas turismi on hyvin vahvasti alhaalta ylöspäin kansallista tai jopa paikallista toimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos haluamme puuttua turismin aiheuttamiin ongelmiin esimerkiksi ilmastonmuutoksen alalla, niihin on vaikea puuttua nykytavalla, nykyisen politiikan tavoin. Anteeksi, minä olenkin jo seuraavassa kuvassa menossa. Tämä kaavio ei ole mukana Ähm, raportissa, mutta sivulla 25 näette viittauksen tähän ongelmaan. Tässä kyseessä on kehityskulku kokonaishiilidioksidipäästöjen kehitys koko maailmassa. Nämä kaksi piste viivaa edustavat sitä ja miksi ne laskevat? No, ne laskevat, koska Pariisissa on näin sovittu viime vuonna. Oletus on, että sopimus toteutuu ja että me saamme toteutettua tämän vihreän pisteviivan kaltaisen kehityskulun. Paksu punainen viiteviiva, reference, kuvaa globaaleja päästöjä Ikä on standardien mukaisesti, kuten sovittua syyskuussa Montrealissa. Ja kuten näette, jossakin vaiheessa puolivälissä tätä vuosisataa nämä linjat leikkaavat toisensa, mutta näin tietenkin aina tapahtuu. Tästä pääsen seuraavaan pilariin, josta sovittiin ikaossa Montrealissa, nimittäin markkialähtöisiin toimiin, jotka tarkoittavat itse asiassa sitä, että ähm, tämän sektorin toimijat eivät itse asiassa leikkaa omia päästöjä, vaan ostavat päästöoikeuksia muilta sektoreilta. Mutta luonnollisesti yleisesti ottaen pääsemme tilanteeseen, että näitä oikeuksia ei enää ole olemassa. Tämä on tämä punainen pistiviiva, joka tulee toteutumaan vuonna 2080, tulee saavuttamaan nolla- tai miinus tason. Eli ilmailuala on yhä ongelmallinen tapaus pitkällä aikavälillä tulevaisuudessakin. Luonnollisesti me voisimme pohtia myöskin, mitä turismisektori tuottaa. Tämä on yksi syy sille, miksi me otimme mukaan Karmatop-nimisen ähm, alankomalaisen projektin, joka on tuottanut Karma Kall-nimisen laskelman, Tämä laskelma toteutetaan hyvin yksityiskohtaisesti, ähm, ei vain ilmailu, vaan kaikki 25 kuviteltaessa olevaa äh, liikennemuotoa. Ähm, meillä on ilmailulla kaikki mahdolliset äh, kombinaatiot mukaan. Voidaan jopa valikoida erilaisten lentojen välillä ja vertailla hiilijalanjälkeä, joka on jossakin tapauksessa huomattavasti suurempi kuin toisissa. On myöskin mahdollista luonnollisesti tarjota käyttäjille. Tämä on yrityksiltä yrityksille suunnattu palvelu. Kaksi operaattoria käyttävät sitä, mutta tätä voitaisiin myöskin tarjota muille organisaatioille. Meillä on noin 500 000 hiilijalanjäljeltään arvioitua ähm, liikenne- ja ähm, majoituspalvelua. Suurin osa niistä tietenkin on Euroopassa ja sitten voidaan vertailla sitä, mikä on kaikkein hiilitiheintä matkailua. Tässä tarkoituksena on ottaa projektin suunnitteluun hiilihallinta mukaan myöskin kohdesuunnittelun osalta. So that brings me to... Tästä pääsenkin tärkeimpiin johtopäätöksiin. Meiltä puuttuu ajantasaista tietoa sekä sosiaalista että ympäristövaikutuksista, joita turismilla on, ja me tarvitsemme katsauksen tulevaisuuteen, emme vain lähitulevaisuuteen, kuten sanoisimme kymmenen vuotta eteenpäin, vaan vielä pitemmälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi infrastruktuuri, kuten rautatiet ja ilmailu, se mitä me nyt rakennamme, ja se mikä on vielä nyt, joka on nyt olemassa, tulee olemaan vielä olemassa vuosisadan lopussa. Joten meidän tulee pohtia tätä. Tämä muokkaa turismia itseään ja sen volyymeja hyvin vahvasti. Kestävä turismi riippuu hyvin suuresti julkisesta rahoituksesta ja tietyllä tavalla se korostaa epäonnistumista, joka sektorilla on tapahtunut. Se ei ollut onnistunut sisäintä, sisäistämään näitä kestäviä käytänteitä. Sitten turismi, ympäristö ja liikennepolitiikat eivät aina ole samoilla linjoilla. Ja lopultakin ilmailussa meillä on vielä suuria ongelmia, joita ei todellakaan ole ratkaistu. Tämä on ikä on tietoon perustuva. Luonnollisesti meillä on suosituksia, jotka seuraavat näitä johtopäätöksemme hyvin vahvasti. Suosittelemme, että vuoden 2004 tutkimus saisi päivityksen niin, että meillä olisi selkeä kuva siitä, minkälaisia ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia turismilla on Euroopassa. Ja meillä saattaisi myöskin olla tarve säätää nykyisiä kohdelähtöisiä turismipolitiikkoja ja tehdä niistä laajempia. Ja lopultakin olisi hyvä, että me ottaisimme liikenne- sektorin projektien vaikutukset kestävän turismiin huomioon. Turismi ja liikenne, niin turismin liikenteessä kaikkein suurin vaikutus on luonnollisesti ilmailulla, kun taas rautatieverkosto pärjää paljon paremmin – Osittain siksi, että ihmiset matkustavat rautateitse lyhyempiä matkia tietenkin kuin äm, lentoteitse. Ilmailussa ilmastonmuutoksellisesti ongelmallisia ovat nämä pitkät etäisyydet. Meillä on argumentteja senkin puolesta, että meidän pitää varoa turismin riippuvuutta ilmailusta – tällä hetkellä äh, kaikkein yleisin liikun, liikkumisväline on auto turismissa ja näin tulee olemaan vuosisadan lopussakin. Usein ei kestä, että näin on. Lopultakin reilumpi kilpailu äh, halpalentoyhtiöiden äh, ja rautatietoimijoiden välillä voisi olla keskustelun arvoinen kysymys kohteisiin liittyen hiilijalanjäljen hallintajärjestelmä on, ja sen seuranta on osa niitä suosituksia, joita me haluaisimme antaa. Ja yrityksille tilanne on melko lailla samanlainen luonnollisesti. Meillä on jo melko paljon ekomerkintöjä ja sertifikaatteja. Itse asiassa niitä on niin paljon, että niiden vaikutus ei ole niin hyvä kuin se voisi olla. Tämä on jotakin, mitä me voisimme parantaa. Luonnollisesti koulutuksen alalla meillä on vielä tehtävää. Meillä on projekteja, jotka ähm, keskittyvät siihen. Ja jälleen kerran ähm, matkan järjestäjille hiilihallintajärjestelmien kehittäminen olisi suositeltavaa. Äm, tässä on, Oli vaikka ajatukseni, olen avoin ottamaan vastaan kysymyksiä. Kiitos. Ah. Kiitos. Nyt voimme käydä keskustelua. Ensimmäisessä puheenvuorossa Claudia Montero Aguiar. Kiitos puheenjohtaja haluaisin onnitella professoria ja kiitos, että esitette tämän tutkimuksen. Tuntui siltä, että olen samaa mieltä näistä määritelmistä, jotka on täällä esitelty, jotka liittyvät kestävään matkailuun. Se ei ole mikään segmentti eikä mikään markkinaraako, vaan tie, jota pitää seurata alalla, ja joka pitää konkretisoida aloittein muun muassa kutakin kohdetta varten mukaan lukien koko sektorille. Pitää täydentää kestävää matkailua tai tehdä sitä konkreettisempaa, ja sitä varten meidän pitää korostaa koko tätä käsitettä, joka on älykäs matkailu – älykkäät matkakohteet, josta on huomioon infrastruktuurit, teknologiat, joita käytetään älykkäästi, jotka toimivat houkuttimina kestävälle matkailulle matkakohteille. Sitten lisäksi meidän pitää varmistaa, että nämä matkakohteet ovat kaikkien ulottuvilla, eivät ainoastaan paikallisille – ja tämän lisäksi haluaisin sanoa, että mitä tulee suosituksiin, meidän pitää alleviivata myös sitä, miten tärkeää digitalisoituminen on keinona parantaa sitä, mihin professori viittasi. Eli tämä synkronisoimisen puute matkailun, liikenteen ja ympäristön välillä. Uskon myös, että meiltä puuttuu tietoja joiden avulla saataisiin kvantitatiivista tietoa matkailun vaikutuksesta ympäristöön. Lisäksi sosiaalinen ulottuvuus pitää huomioida, kun pohditaan kestävyyttä ja työolosuhteita, sillä ala työllistää monia nuoria, mutta myös paljon naisia. Ja on olemassa esteitä, joista pitää päästä yli. Kuitenkin minulla on muutama kysymys eurooppalainen matkailujärjestelmä. Onko ollut palautetta kohteista ja valtioista ja saako komissio siihen tukea? Ymmärtääkseni tutkimus käytti tällaista dataa ja sanoisin, että kyseessä on aloite, jota pitäisi kannattaa jatkossakin. Sitten toinenkin pohdinta mainitsitte matkailun ja liikenteen yhteyden ja myös kasvihuonekaasupäästöt. Aiotteko suositella kannustinpolitiikkaa, että siirrytään kohti rautatieliikennettä enemmän ja että vähennetään riippuvuutta lentoliikenteestä. Tulen itse saarialueelta, joten pyytäisivät sillä saarialueet ja valtiot myös, joiden ainoa saatavuus tai joiden, joihin pääsy on rajallista, tapahtuu ilmateitse tai joskus meriteitse, vesiteitse. Mitä kehityssuuntia voitaisiin niille kehittää? Kiitos. Vielen Dank. Kiitos. Sitten Claudio Taparel. Mulțumesc, domnul președinte. Uh, Kiitos puheenjohtaja. On oikein hyvä voida keskustella kestävästä matkailusta valiokunnassamme tänään, erityisesti siksi, että ensi vuosi 2017 on maailman matkailujärjestön nimeämä kestävän matkailun vuosi. Haluaisin Minäkin puolestani onnitella professoreita edustaa tutkimuksesta. Tällä hetkellä yhä useammalla alueella matkailua kehitetään. Tällä on kuitenkin tietysti suuria vaikutuksia ympäristöön, luonnonvaroihin ja se edistää saastumista. Meidän on oltava valmiita löytämään ratkaisuja näihin ongelmiin. Sellaisia ratkaisuja, jotka voisivat olla osa eurooppalaista ilmastonmuutoksen torjuntastrategiaa. Kuten kollegat hyvin tietävät, minä haluaisin tällä kaudella tukea kestävää matkailua Euroopassa yhdessä kollegoiden kanssa on saatu aikaiseksi useita asioita. Mainitsisin yhden. Pidimme parlamentissa kansainvälisenä matkailupäivänä tapahtuman, jossa olivat paikalla sekä kollegat Euroopan parlamentista että kaksi komission jäsentä joiden alan kuuluu matkailu Navracic ja Pienkovska. Kyseessä oli tietysti yksipäiväinen tapahtuma, jossa juhlittiin asioita, mutta haluttiin myös olla yhdessä kohtaamassa matkailualan haasteita Euroopassa. Ne liittyvät ilmastonmuutokseen ja kestävyyteen. Nämä, nämä ovat tärkeitä asioita, jotka pitää pitää mielessä mutta samanaikaisesti täällä Euroopan unionissa on investoitava infrastruktuuriin, kulttuuriperimään ja ihmisiin. Emme saa unohtaa tarvittavia sijoituksia myös luonnonperinnön suojelemiseen. Tästä syystä käytin tilaisuutta hyväksyn, kun kaksi komission jäsentä olivat paikalla ja korostin sitä, että tarvitaan eurooppalainen strategia, jossa alueelliset, äh, paikalliset ja keskitysti tehdyt aloitteet olisivat samansuuntaisia. Jos palastin tähän tutkimukseen, josta puhuttiin, professori kertoi kestävän matkailun hyvistä käytänteistä. Minä voin yhtyä näihin suosituksiin. Kestävän matkailun kehittämiseen liittyy se, että on uudella tavalla vakuutettava ihmiset siitä, että voi tutustua uusiin matkailukohteisiin. Tar- haluaisin mainita romanialaisena Tonavan suistoalueen. Siellä on mahtava eh, moninaista elämistä ja kasvistoa. Meidän on kuitenkin myös suojeltava näitä alueita matkailun vaikutuksilta. Meidän on edistettävä ja tuettava sellaisia kohteita, joissa kestävä matkailu on mahdollista, mutta tämä koskee myös pääsyä tuonne perille näille matkailualueille. Meidän on oltava varovaisia tämän asian liittyen, jos palaan vielä tähän Tonavan suistoalueeseen, sinne voi tietysti päästä jokiteitse, mutta myös jokikuljetusten on oltava kestäviä, sillä tällaiset liikennemuodot vaikuttavat ympäristöön ja kasvillisuuteen ja eläimiin siellä. Tämä liittyen myös tuon alueen järviin. Ja toinen kommentti, tämä on yleinen huomio, joka ei liity välttämättä juuri tähän mietintöön, tänään puhumme. Tämä koskee sitä, mitä Istvan aikaisemmin sanoi. Kyseessä on eurooppalainen matkailu pääkaupunkiajatus. Täällä on myös eh, herra Koratsa Euroopan komissiosta paikalla. En tunne tämän hankkeen yksityiskohtia, mutta olisi mahtavaa, jos jatkossa tämä kunnia, eli että nimetään kulttuuri tai matkailu niin tätä mm, ei pitäisi antaa tätä tunnustusta tunnetuille kaupungille, vaan koska ne ovat jo kaikkien tuntemia, pitää edistää sellaisia kaupunkeja, joita ei tunneta niin hyvin, mutta joilla on paljon potentiaalia. ovat sellaisia kaupunkeja, jotka olisi hyvä saada ihmisten tietoon joko ympäristön tai kulttuuriperimän takia ja siksi näitä kaupunkeja pitäisi, niistä pitäisi kertoa matkailijoille kaikkialla Euroopassa. Ja kauden lopulla olisi hyvä, jos meillä olisi eurooppalainen strategia, jolla edistetään kestävää matkailua ja joka kattaisi kaikki nämä aiheet, eli vaikutukset ympäristöön. Kiitos sitten Jill Evans. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos äh, professori Petersille Tämä oli hyvin mielenkiintoinen esitys ja tutkimus, joka herättää monia kysymyksiä, joista voidaan keskustella tänään. Ensinnäkin oli loistavaa nähdä se, että edistettäisiin nopeita junayhteyksiä edustan Walesia, jossa on suuri matkailuala ja potentiaalia sille, että kehitettäisiin kestävää matkailua entistä enemmän, mutta viestintä on ongelma ja meille ei ole kyse vain siitä, että on parempia junayhteyksiä, vaan tavataan uusia yhteyksiä, jotta vähennetään autoliikennettä myös ympäri maata. Toinen asia, josta halusin puhua, no puhutte itsekin tästä, eli nämä vihreät merkinnät, kuten sanotte tällä hetkellä, niitä on satoja. Ympäri Eurooppaa monet niistä toimivat erittäin hyvin, mutta voi olla hämmentävää ihmisiä, jotka matkustavat eri alueille ja eri maihin, koska ei ole yhtä normia, joten EU-sertifiointi tällaisille vihreille merkinnöille olisi hyvin tärkeää, sillä kuten me kaikki tiedämme, kuluttajat nyt etsivät ympäristöystävällisyyttä muilla osalla, kuten elintarvikkeissa, ja siellä on toiminut erittäin hyvin, joten tämä voisi auttaa kovastikin, sillä on useita menestyksekkäitä paikallisia ja alueellisia aloitteita, joista voimme oppia ympäri EUta. Mainitsitte Pariisin ja CO2-päästöt ja tarpeen siitä, että pitää olla päivitetympiä tutkimuksia. Tiedämme jotakin siitä, mikä vaikutus on. Sanotaan ilmastonmuutosta ja matkailevasta linkkiä, erityisesti liikennealalla, ja tarvitaan päivitettyjä tietoja tuosta, mutta Oletteko sitä mieltä, että meidän pitäisi olla tässä mukana, ottaen huomioon myös ilmastonmuutoksen vaikutus matkailun itseensä, kuten nämä vesiresurssit, äh, rannikkoalueet ja muut, joten kyseessä on ilmastonmuutoksen vaikutus matkailualaan suoraan ja siihen, miten se vaikuttaa matkailualaan ja siihen, miten kehitellään kestävää matkailua myös. Ja viimeinen asiani. Niin koskee sosiaalisia kysymyksiä, sosiaalitaloudellisia näkökantoja, kestävyys tietysti on laaja teema, johon sisältyy kieli ja kulttuuri myös. Kuten sanoin, edustan Walesia. Meillä on vähemmistökieli, Walesin kieli joissain yhteisöissä. Se on pääasiallinen puhuttu kieli ja tietysti matkailu vaikuttaa siihenkin ja kulttuuriin myös. Joten jos ajatellaan matkailun sosiaalisia vaikutuksia, meidän pitäisi panna merkille tämä myös, miten tämä vaikuttaa kielen ja, matka- kielen ja kulttuurin. Se ei ole välttämättä ainoastaan kielteinen. Monissa mielissä kyllä, jos näitä aspekteja ei ota huomioon, mutta niitä voidaan käyttää myös lisäämään matkailua ja parantamaan ihmisten kokemuksia siitä, kun vierailevat tietyillä alueilla ja kokevat tiettyjä kulttuureja. Kiitos puheenjohtaja. Vielen dank. Kiitos. Sitten Ines Ajala-Sender. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää tästä mielenkiintoista professori Petersin tutkimuksesta. Ja minulla olisi muutama kysymys liittyen maavalintaan. Te päätitte, että käytänteet joko käyntien kautta tai tietojen keräämisen kautta saataisiin eri mailta. Eli tässä ei ole ajateltu matkailun sisältöä esimerkiksi urheilumatkailu tai kulttuurimatkailu. Se voi koskea kulttuuriperimää, mutta esimerkiksi myös konsertimatkailua, vaikkapa rock konserteihin. Eli nyt sen sijaan, että lähdettäisiin liikkeelle maista, maakohtaista tarkastelusta, niin mietitään sitä, miten nämä erilaiset matkailutyypit vaikuttavat. Ja kun katsotaan näitä maita, maavalintoja, niin Espanja on ikään kuin Länsi-Euroopan maa tässä, emmekä enää Välimeren maa. Te olette katsoneet tässä Atlantin maita ja on totta, että meillä on Atlantilla osa maastamme. Kanarian saaretkin ovat täällä paikalla tätä todistamassa, mutta en nyt oikein tiedä, mikä meidän oikea paikkamme olisi. Ja sitten nämä eurooppalaiset hankkeet, jotka otitte esille, niin niistä valitsitte eden hankkeen, jota komissio rahoitti unohditte kuitenkin Kalypso-hankkeen, joka on sosiaalinen hanke ja tarkoitus oli eh, vähentää kausittaista vaihtelua koska hotellit ja turistikohteet ovat talvikuukausien aikana täysin käyttämättä myös idässä ja näin vanhukset ja perheet, joiden vaikea matkustaa, matkustamista olisi voitu helpottaa avustuksiin. Olisi voitu miettiä sitä, miten tähän olisi voitu puuttua. Ja sitten minä haluaisin kysyä, kun nyt kiertot taloudesta niin paljon puhutaan ja puhutaan eh, tuotteista ja materiaalista, mutta ehkä tämä pitäisi koskea myös palveluita, eli tällainen matkailupalvelu, sen pitäisi olla eh, suunnitteluvaiheesta alkaen siihen kotiinpaluuseen asti kiertotalouden osa sillä tavoin, että tästä ei tulisi kielteisiä ulkoisia kustannuksia. Niin ja haluaisin tietää, olisiko tämä mielestäni mielenkiintoinen elementti. Ja sitten tämä ilmailu, ilmaliikenne. Olen kollegan kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on paneuduttava. Ja sitten on nämä saaret ja erityisen syrjäiset alueet. Ei voida ajatella, että kaikki voivat junalla eh, liikkua, koska suurin osa tulee lentäen on työskenneltävä ilmailualan kanssa ja vähennettävä ongelmia siellä. Ja entä sitten tämä matkailuvero, mitä mieltä olette siitä? Jollain Espanjan alueella on pyritty massaturismia vähän järjestelemään käyttämällä matkailijaveroa ja ne maat, joissa tällaisia veroja on, että on maksettava siitä, että pääsee rannalle. Maksamatta ei rannalle pääse, koska se ei ole julkinen tai se on julkista, kuitenkin pitää maksaa. Joissain paikoissa on näin mutta kun matkailu verotetaan käyttöön, niin sitten eh, matkailualan toimijat eh, tästä kovasti pahastuvat, eli miten voitaisiin käyttää jotenkin eh, kunnolla näitä matkailun veroja. Sitten täällä on puhuttu päästöjen vaikutuksesta, mutta mitä mieltä olette ilmail, ilmastonmuutoksen vaikutuksesta matkailuun, sillä on sellaisia matkailukohteita, missä jo kärsitään ilmaston muutoksen vaikutuksista. Siellä on yleensä matkailusta eletty ja ei vielä ole yhtään mielessä se, kenenkään mielessä, miten nämä vaikutukset voivat tulla esille. Siinä on tuo... Isabelle de Monte. Paljon kiitoksia aivan aluksi professorille ja kaikille, jotka ovat olleet mukana tässä tutkimuksessa. Haluaisin myöskin kiittää herra Koratsaa komissiosta heidän panoksestaan. Voisin aloittaa tosiasioista. Kenellekään ei varmaan ole yllätys, että tutkimuksen mukaan suurin osa turisteista tulee Euroopasta. Tämä on yhteneväinen meidän havaitsemamme trendin kanssa. Sen, joka tuli esiin, kun minun valmistelemaani mietintöä tehtiin. Me emme tulevaisuudessa tule olemaan se maailmankolkko, joka tuottaa kaikkein eniten turisteja, mutta tämä liittyy myöskin siihen, mitä meidän pitäisi tehdä politiikan alalla. Meidän pitää varmistaa se, että meillä on yhteneväinen lähestymistapa paikallisen julkisen liikenteen tulee saada enemmän tukea, vain 30 mm, prosenttia turisteista käyttää sitä käyttäessään rautateitä ja ilmailualalla uskoakseni paljon on tehty, että vaihtoehtoisia polttoaineita löytäisiin. Eli ilmailuliikenteen päästöihin liittyen uskon, että mm, niitä voitaisiin vähentää enemmän suoria lentoja myöskin voitaisiin saada ja meillä voisi olla yhtenäinen, yhtenäinen eurooppalainen ilmatila. Kuitenkin myös terveys on tärkeä seikka. Terveysturismi, lääketieteellinen turismi on mielestäni mielenkiintoinen ala. Ähm, mietinnössä on kappale, joka käsittelee sitä, tämä on pieni markkina, mutta mielenkiintoinen sellainen kestävään matkailuun liittyen. On todeta, että meillä voi olla kestävää matkailua, jos käytetään vaihtoehtoisia energian lähteitä. Suurin osa ihmisistä, jotka turvautuvat vaihtoehtoisiin energialähteisiin, tekevät näin kuluja vähentääkseen. Mitä meidän hotellimme tekevät ympäristövaikutusten vähentämiseksi? kaiken kaikkiaan hehän nimittäin toimivat vain, jos toimet hyödyttävät myös heitä itseään. Jos me tarkastelemme jakamistaloutta, jos yhä useampia yksityiskoteja käytetään majoitukseen hotellien sijasta, tämä jälleen kerran on askel taaksepäin Aivan kuten se, että ihmiset käyttävät äh, junan sijaan omaa autoaan. Minkälainen lähestymistapa meillä voi sitten olla tähän jakamistaollisuuteen? Minkälaisia tutkimuksia me voisimme tehdä jakamistalouden osalta, jotta näkisimme, mitkä kehityskulut siellä ovat valloillaan? Meidän pitäisi ottaa myöskin tämän sektorin vaikutukset huomioon tutkimuksessa. Kiitos. Nyt saatte vielä vastata tähän. Olkaa hyvä, professori Peters. Okay, thank you very much for... Kiitos kovasti kaikista kysymyksistä ja kommenteista. Tässä on aika paljon kaikkea. Katson osaa niistä nyt tässä ja tarkastelen niitä. Sitten tulee eurooppalaisen matkailuindikaattori järjestelmän. Niin totta kai tiedämme, että se on olemassa. Ja totta kai meidän pitää saada sitä paremmin käytettyä, sitä ei käytä niin laajalti. Että se toimii paremmin Euroopassa potentiaalisesti. Se voisi toimia vieläkin paremmin. Sitten usein puhuttiin siitä, että jos siirtyisimme pois kohti lentoliikenteestä kohti muita kohteita, niin tietyt kohteet hankaloituisivat ne, jotka ovat kaukaisempia, erityisesti kuten saaret. Totta kai tämä pitää ottaa huomioon, mutta ensinnäkin meidän pitää ymmärtää, että jos nykylento, tai siis lentoliikenne kasvaa tästä vielä, no sitähän tuetaan monissa maissa jo nyt, niin sitten päädytään loppujen lopuksi siihen, että 10-15, jopa 20 kertaa tämä lento matkailut vuosina loppuminen, niitä tarvitaan noita kaikkia, jotta säästetään jotain saaria, jotka ovat vähemmistössä, kuitenkin saatellaan kaikkia kohteita, kun pitää ottaa myös ilmastonmuutos kuitenkin, eikä varmastikaan. No, on paljon kysymyksiä siitä, että huomioidaanko ilmastonmuutoksen vaikutukset matkailuun. Esimerkiksi talvi urheilulajeissa se on todellakin tärkeää. Se maksaa jo nyt miljardeja, jos halutaan pitää lunta tietyissä kohteissa, jossa aikaisemmin oli paljon lunta. Joten jos tehdään tuo laskelma, niin se on myös sektorin intresseissä jotenkin ratkaista ilmasto-ongelma. Sitten oli kysymyksiä. Esimerkiksi eurooppalaisista, mikä se oli kaupunki, matkailukaupunki. Eli ei pitäisi tehdä sitä vain suurille kaupungeille. No mielenkiintoista on se, että tällä hetkellä meillä on myös eurooppalainen hanke, jonka nimi on Skitos käsittelee älykkäitä kaupunkeja. Opimme yhdestä kaupungista, Göteborgin kaupungista Ruotsista sen, että heillä oli markkinointistrategia, sillä he olisivat, että hänen pienet rannikkosaarensa olisivat arvokkaampia, jos ajatellaan matkailua, joten he laativat kampanjan, sitten se alkoi. Ensimmäisenä päivänä oli tuollainen ongelma, koska noin 10 000 ihmistä meni saarille, hyvin pienelle saarelle, jossa vain yksi julkinen WC. No pitääkö selittää vielä enempää? Se oli liian menestyksekäs, joten pitää varovainen. Tarvitaan tasapaino kasvun ja toimenpiteiden välillä. Se on tärkeää pitää mielessä. Kuulin useasti mainittavan ilmailu- ja ilmastonmuutoksen. Yksi ehdotus oli tarkastella vaihtoehtoisia polttoaineita, se mitä tiedämme tieteen alalta on, että biopolttoaineet auttavat ja ne on helppo panna täytäntöön, koska ne voivat korvata nykyfossiilipolttoaineita, ei voida käyttää samoja lentokoneita ja muita laitteita, mutta kuitenkin keskimäärin ne niin vähentävät hiilijalanjälkeä ja sataprosenttisesti vaan paljon vähemmän. Joku jopa lisää hiilijalanjälkeä, joten on suurempi ongelma entisestään. Ja osa, no 30-60 prosenttisesti, joten hiilijalanjälki on loppujen lopuksi suuri, joten jos niin, no se voi auttaa, mutta ei riittävästi. Tiedän, että on tiettyjä tutkimuksia – muistakin vaihtoista polttoaineista, mutta siinä energiankulutus on melko korkea yleisesti ottaen, joten meidän pitää tuottaa paljon kestävämpiä energiamuotoja, kuten sähkö, voima, aurinkovoima,